Euh, Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Ehdottaisin, että nyt voisimme pikkuhiljaa aloittaa taas työtä. Prise de contact avec euh, la Nyt äh, jatkamme keskustelua Ruotsin puheenjohtajamaan kanssa. Eilähän meillä oli täällä jo ensimmäinen näkemysten vaihto. Silloin paikalla oli yksi ruotsalainen ministeri. Nyt jatkamme tätä ruotsalaisten kanssa käytävää keskustelua. Täällä on paikalla ensinnäkin herra Sven Otto Littorin, joka on työllisyysministeri, joka vastaa työllisyysasianneuvoston johtajuudesta. Hienoa, että olette täällä tänään. Ymmärrän hyvin, että valitettavasti teidän kolleganne Kristina Husmark Persson, joka vastaa sosiaaliturvakysymyksistä, joutui sosiaaliturvan uhriksi ikään kuin tänään koska hän nyt on sairastunut influenssaan. En tiedä minkä tyypin influenssaan, mutta meillä on kuitenkin ilo ja kunnia saada hänen tilalleen valtiosihteeri Rova Bettina Kashibi, joka kertoo Rova Persin puolesta Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Herra Littorin, te voitte aloittaa. Olkaa hyvä. Te voitte kertoa omalta osaltanne Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmasta ja sitten voidaan käydä keskustelua parlamentaarikkojen kanssa. Herra ministeri, olkaa hyvä. Very much, uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin esittää surunvalitteluni Kristiina Usmark Päässonin puolesta. Hänellä ei ole sika-influenssa, mutta hän oli kuitenkin niin sairas valitettavasti, että hän ei voinut tulla tänne, mutta toivottavasti voi tulla tänne tuonempana, jos niin haluatte. Haluaisin myös sanoa, että yritän puhua tai esittää puheeni englanniksi. Ei siksi, että en olisi, pitäisi omasta äidinkielestäni ruotsista, mutta ehkä on helpompi sillä tavoin sitten eh, mahdollisuus käyttää niin kuin yhteistä kieltä, mitä joihinkin asioihin tulee. Olen seitsemän vuotta lukenut Ranskaa koulussa, olisin voinut Ranskaksikin pitää sen, mutta valitettavasti siitä ei ollut kyllä kovinkaan paljon hyötyä, mitä ranskan kielen taitooni tulee. Ensiksi haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen voidessani tulla tänne Betin, Betina Kassifetin kanssa kertoakseni teille hieman Ruotsin puheenjohtajakauden työohjelmasta. Kuten kaikki voitte kuvitella, niin suunnittelu ja täytäntöönpano Ruotsin puheenjohtajakaudella. Kaikkeen tähän on tietysti suuresti vaikuttanut maailmantalouden kehitys, kun e- talouskriisin varjo on langennut Euroopan ylle. Nämä ovat tietysti hyvin mielenkiintoisia aikoja. Vain vuosi sitten kaikki katsoimme aivan muita asioita kuin juuri nyt, joten asiat muuttuvat hyvin nopeasti. Ja samalla tietysti jotkut ydinelementit ovat kuitenkin samat. Ensiksi se tosiseikka, että meillä on yli 100 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat tavallisten työmarkkinoiden ulkopuolella. Näinhän oli jo ennenkin kriisiä, ja kriisi tietysti lisää vielä tätä ongelmaa tai pahentaa sitä. Meillä on tietysti myös ilmastonmuutosasia, ja näihin tietysti rahoituskriisi ei ole tietenkään vaikuttanut. Kriisi, joka nyt meillä on edessämme, on tietysti monilla tavoin ennennäkemätön ja näin ollen kielteiset vaikutukset työmarkkinoihin ovat hyvin huomattavat ja todennäköisesti vielä nämä huononevat, pahentuvat ennen kuin tilanne muuttuu paremmaksi. Monet puhuvat vihreistä versoista taloudessa. Itse en kuitenkaan haluaisi esittää minkäänlaisia kehitysennusteita, mitä tulevaisuuteen tulee. Haluaisin keskittyä joihinkin tärkeisiin asioihin, jotka ansaitsevat maininnan ja niihin toimiin, joihin voimme ryhtyä yhdessä tulevina kuukausina. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että kriisi tulee jossain vaiheessa loppumaan. Historiallisesti olemme nähneet useita rahoituskriisejä Euroopassa alkaen Hollannin tulppaanikriisistä 1637, ja kaikki olemme selviytyneet hengistä näistä, ja hollantilaiset myyvät yhä tulppaaneja. Muistan katsoneeni joitakin historian kehityssuuntia, ja Ruotsissahan tämä on seitsemäs rahoituskriisi vuodesta 1857 ja kaikesta näistä kuudesta aikaisemmastakin olemme selviytyneet ja selviydymme tästäkin. Ja kun nyt nämä rahoituskriisin ilmentymät ovat selkeitä Euroopassa, niin silloin mielestäni päätehtävä on se, että vältetään se, että korkea työttömyysaste se muuttuisi pysyväksi. Kokemus kertoo meille, että ne, jotka menettävät kosketuksen työmarkkinoihin, ovat vaarassa syrjäytyä pysyvästi. Ja silloin tarvitaan hyvin aktiivisia ja varhaista toi, välintuloa, koulutustoimia ja vahvoja työkannusteita. Eurooppa-tasolla koordinoidut toimet, mitä tulee elvytyssuunnitelmaan, kuten esimerkiksi sisämarkkinan sääntöjen vahvistaminen ja rakenneuudistusten kriisinhallinnan tarve, kaikki tämä tietysti auttaa välttämään sellaisia ne kielteisiä sivuvaikutuksia, jotka johtuvat kriisistä ja sitä, että Euroopan työmarkkinat rakenteellisesti heikkenevät. Voimme kaikki toimielimet yhdessä. Meidän on tehtävä tiivisti yhteistyötä, jotta voisimme onnistua. Yksi toimija, josta aiomme tehdä totta ennen kuin puheenjohtajakausi päättyy, on komission ehdotus siitä, että mikrorahoituksesta tulisi helpommin saatava heikoille työmarkkinaryhmille. Olemme priorisoineet tätä neuvostossa ja neuvottelut alkoivat jo heinäkuussa. Ajankohtaiset ja rakenteelliset keskus, rakentavat keskustelut Euroopan parlamentissa varmasti saavat aikaan sen, että nämä toimet saadaan, voidaan panna täytäntöön mahdollisimman pian. Ja itse asiassa tämä väline varmasti helpottaa lieventämään kriisin vaikutuksia. Tämä olisi mielestäni hyvin tärkeä merkki Euroopan unionilta silloin, kun siltä tarvitaan toimintaa eniten. Samoin kuin myös toimet, joilla voimme yrittää välttää sen, että nykyisestä työttömyydestä tulee pysyvä. Laajemmin talouskriisin vaikutusten lieventäminen ja sen vaikutukset työllisyyteen ovat hyvin lähesti yhteydessä ja siksi meidän on yritettävä saada paremmin toimivat ja kestävämmät eurooppalaiset työmarkkinat. Voimme kaikki olla varmasti yhtä mieltä siitä, että työ on erittäin tärkeä perusta sekä taloudelliselle että sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Euroopalla ei ole, ja siis olen hyvin vakuuttunut siitä, että Eurooppa ei voi sietää sitä, että suuri osa työvoimasta on ei ole aktiivinen. Ja tämä vähemmin liittyy talouteen, vaan pikemminkin koko asiaan liittyviin arvo, arv, liittyvään arvopuoleen. Jokainen meistä haluaisi ja voi olla osa työmarkkinoita ja näin pitäisi olla myös. Meidän tehtävämme on yrittää saada aikaan oikeat kannustimet ja oikea politiikka niin, että voimme sisällyttää mahdollisimman monia ihmisiä työmarkkinoihin. Yhtenä sivuvaikutuksena ihmiset muuttuvat siitä, että he ovat erilaisia edun ja hyvinvoinnin vastaanottajia. Heistä tulee siis veronmaksajia, eli aktiivisia työmarkkinatoimijoita. Ja tämä tietysti merkitsee lisäarvoa silloin, kun ihmiset osallistuvat sen sijaan, että he syrjäytyvät. Ja kun käytämme työvoiman täyttä potentiaalia hyväksemme, voimme sillä tavoin hyvin vahvasti vaikuttaa myös sosiaaliturvajärjestelmiin niin, että voimme saada kaikille kansalaisille kestävät sosiaaliturvajärjestelmät. Sosiaalinen Eurooppa alkaa mielestäni nimenomaan työstä. Tämän lisäksi meillä on tietysti myös väestökehityksen haasteet, joka merkitä sitä, että meidän on suojeltava työvoiman potentiaalia. Ja miten sitten vastaamme tähän haasteeseen, se riippuu, riippuu hyvin suuresti kyvystämme pitää kiinni pitkän aikavälin tavoitteista. Kestävä kasvu, hyvinvointi voivat olla realistisia ainoastaan silloin, että käytetään koko työvoimaa, työvoiman koko potentiaalia hyväksi ja siten, että mahdollisimman moni osallistuu aktiivisesti työmarkkinoihin. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty ja tietysti ratkaisujen täytyy vaihdella jäsenmaasta toiseen, riippuen historiallisista ja poliittisista realiteeteista. Kuitenkin uskon, että tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista Lissabonin 2010 jälkeisissä keskusteluissa, koska se on avain Euroopan kestävälle kehitykselle, korkealle työllisyystasolle ja terveille, terveille julkis, valtion taloudelle. Tätä varten Ruotsin, Ruotsin puheenjohtajamaana on aloittanut keskustelut siitä, miten voidaan työskennellä siten, että saadaan osallistavammat työmarkkinat. Tämä on yksi meidän prioriteeteistämme, jos haluamme onnistua vastaamaan lisääntyvän globaalistumisen haasteet, haasteisiin ja ikääntyvään väestöön, niin näiden asioiden täytyy olla tosiaan keskiössä silloin, kun keskustellaan uudistetusta Lissabonin strategiasta. Epävirallisessa ministerikokouksessa Jönköpingissä Viime heinäkuussa aloitimme keskustelut näistä asioista ja jatkamme niitä ja aiomme viedä niitä eteenpäin syksyn kuluessa puheenjohtajavaltion lähestymistapa merkitsee sitä, että kaikki sidosryhmät halutaan mukaan keskusteluihin ja odotan ennen kaikkea hyvin läheistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Ja seuraava mahdollisuus on korkean tason konferenssi, joka on suunniteltu pidettäväksi Tukomassa lokakuun loppupuolella tarve saada aikaan rakenteellisesti vahvat ja osallistavammat työmarkkinat on hyvin lähellä sydäntäni. Ja sitoumus ja kokemusten jakaminen on avain, jotta voidaan tosiaan tehdä, saada aikaan se, että Eurooppa lähtee tästä kriisistä vahvempana ja paremmin varustautuneena tulevaisuuden haasteisiin. Olemme varma, että voimme vastata näihin haasteisiin ja odotan tosiaan yhteistyötämme tulevina kuukausina. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä ministeri tästä sitoumuksesta puheenjohtajavaltion taholta. Annankin välittömästi seuraavana puheenvuoron Petina Kashiville. Hän voi kertoa omasta vastuualueestaan. Olkaa hyvä. Tack, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua ruotsia. Ja vielä kerran haluaisin sanoa, että Kristiina Husmark Persson on erittäin pahoillaan siitä, että hän ei voi osallistua päivän kokoukseen. Hän todella odotti voivansa tavata teidät ja voidakseen esittää asiansa täällä tänään. Oli miten oli, niin minulla on kuitenkin suuri kunnia esitellä ne sellaiset asiat, joita ministeri jotka ovat ministerin painopistealueita puheenjohtajakaudella EU:ssa. Haluaisin ensiksi puhua siitä, miten meidän pitäisi saada aikaan sellainen EU, jolla, jonka työmarkkinat ovat osallistavammat, kuten työmarkkinaministeri Sven Otto Litorin mainitsi omassa puheessaan. Tämä on ratkaiseva kysymys, jotta voidaan syrjäytyminen, voimme, voimme saada ihmiset pois tästä syrjäytymisen tilasta, jotta voitaisiin saada aikaan osallistuvat osallistavat työmarkkinat. Se vaatii hyvin läheistä yhteistyötä työmarkkinapolitiikan ja sosiaaliturvapolitiikan välillä. Eli työmarkkinaministeriöiden ja sosiaaliturvaministeriöiden välillä. Ja siksi työmarkkinaministeri ja sosiaaliturvaministeri vastaavat yhdessä tästä painopistealueesta Ruotsin puheenjohtajakaudella. EPSCO-neuvostossa ja siksi olemme täällä yhdessä tänään. Me koemme parhaillaan hyvin syvän, vaikean talouskriisin. Kuten ministeri Litorin mainitsi, on erittäin tärkeää, että pidämme mielessämme sen, että tämä tilanne on väliaikainen. Kriisi on väliaikainen ja lyhyen aikavälin toimet, joihin ryhdymme kriisin vuoksi, niiden täytyy vastata tai olla yhteensopivia pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, jotka ovat työllisyyden lisääminen ja kestävä kasvu Euroopassa. Emme saa työkäisten ihmisten joutua kriisin seurauksena sosiaaliturvajärjestelmiin niin, että juuttuisivat näihin. Siis emme saa antaa heidän juuttua pitkäaikaiseen passiivisuuteen ja lukkiutumiseen. Tämä on hyvin, Central fråga. hyvin keskeinen kysymys, mitä yhteiseen hyvinvointiimme tulee. Siis on kysymys yksilöiden elämänlaadusta ja siitä, että luodaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä yhteiskunta. Syksyn kuluessa tulemme käymään keskusteluja siitä, miten aktiivisella sosiaaliturvapolitiikalla voimme vaikuttaa aktiivisen ja osallistavan työmarkkinapolitiikan kanssa siten, että voimme saada sellaiset työmarkkinat, jotka koskevat, jotka ovat avoimia kaikille. Aktiivinen sosiaaliturvapolitiikka tukee ja toimii kannustimena työlle, siis niiden osalta, jotka eivät, ole pyst, eivät pysty tekemään työtä terveyssyistä. Tällaiseen sosiaalipolitiikkaan kuuluvat myös erilaiset ennaltaehkäisevät toimet, joiden tarkoituksena on välttää se, että työntekijät lähtevät terveyssyistä työmarkkinoilta. Aktiivinen sosiaaliturvapolitiikka luo edellytykset ihmisille työskennellä omista lähtökohdistaan omin edellytyksiin. Sellainen politiikka ei suosi pel- pelkästään niitä, jotka ovat mukana erilaisissa työmarkkinapoliittisissa järjestelmissä ja sosiaalivakuutusjärjestelmissä, vaan se suosii myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat kaikkein kauimpana, etäisimpänä työmarkkinoilta. Yhä useammille ihmisille annetaan mahdollisuus tehdä työtä ja tuntea kuuluvansa, olevansa osa yhteiskuntaa. On kysymys siitä, että yksilöstä tehdään näkyvä Epävirallisessa ministerikokouksessa, joka pidettiin viime heinäkuussa Jönköpingissä, aloitimme keskustelut siitä, miten voimme saada aikaan osallistavammat työmarkkinat EU:ssa. Meillä oli erittäin hyvä, mielenkiintoinen keskustelu, jossa vaihdoimme hyviä esimerkkejä jäsenvaltioiden välillä. Ja jäsenvaltiot antoivat hyvin laajan tuen keskustelujen jatkamiselle nimenomaan aktiivisesta sosiaaliturvapolitiikasta syksyn kuluessa korkean tason konferenssissa tällaisista työmarkkinoista, jonka, josta ministeri Litorien myös mainitsi 26. 27. lokakuuta Tukholmassa. Poliitikot, asiantuntijat ja erilaisten järjestöjen edustajat jatkavat, aikovat jatkaa näitä keskusteluja. Tarkoituksena on Ruotsin puheenjohtajakaudella saada aikaan hyvin selkeä viesti EPSCO-neuvostosta – uuden strategian, kasvustrategian ja työllisyysstrategian sisällöstä, joka on tarkoitus hyväksyä keväällä Espanjan puheenjohtajakaudella. Vapaan liikkuvuuden toteuttaminen yksilölle, joka on hyvin tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoista, on myös hyvin keskeinen, mitä tulee työllisyyteen EU-ssa, EU-tasolla. Monivuotisen työn jälkeen olemme aivan äskettäin päässeet yksimielisyyteen uudesta, uuden aikaisemmasta, ajantasaisemmasta ja yksinkertaisemmasta säännöstöstä, jossa on kysymys jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhdenmukaistamisesta. Tämä säännöstö on monissa, mon, usein aivan ratkaisevaa, mitä tulee ihmisten edellytyksille voida muuttaa EUn sisällä. Esimerkiksi lähteä tekemään työtä tai opiskelemaan toisessa EU-maassa. Harmonisointisääntöjen on toimittava hyvin ja oikeusturvallisesti. turvallisesti. olen erittäin iloinen siitä sopimuksesta, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti on saanut aikaan tässä asiassa. Haluaisin samalla kiittää kaikkia aikaisempia puheenjohtajavaltioita, jotka ovat auttaneet ja edesauttaneet sitä, että asetus 88304 ja sen sovellutusasetus 10 vuoden intensiivinen työn jälkeen astuu voimaan ensimmäinen toukokuuta ensi vuonna. Uusi asetus merkitsee huomattavia parannuksia. Hallinto yksinkertaistuu ja tehostuu ja kansalaisten oikeusturva tulee paranemaan. Tärkeä syksyn tehtävä meille on valmistaa kansalaisiamme ja jäsenvaltioiltamme jäsenvaltioiden vakuutushallintoja näiden uusien sääntöjen varalle. Aiomme käyttää hyvin paljon työtä voidaksemme luoda edellytykset hyvälle yhteistyölle viranomaisten kesken. Syksyn, syksyn kuluessa tulemme järjestämään useita seminaareja sosiaalivakuutuskysymyksistä – Näiden seminaarien tulosta, tul, tulos tullaan sitten esittämään koosteena konferenssissa, joka pidetään Tukholmassa 25.–27. marraskuuta tänä vuonna. Tärkeä koordinointikysymys EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmissä on kolmansien maiden kansalaisten tasaveroinen kohtelu. On olemassa asetus, jonka mukaan kolmansien maiden kansalaisilla on oikeus sosiaaliturvajärjestelmiin samalla tavoin kuin EU-kansalaisille, kun he muuttavat unionin sisällä maasta toiseen. On välttämätöntä sopeuttaa nämä säännöt uuteen asetukseen. Siksi on tärkeää tosiaan parantaa kolmansien maiden kansalaisten sosiaaliturva suojaa unionin sisällä. Tämä merkitsee myös hallinnollisia yksinkertai- hallinnollista yksinkertaistamista, jos halutaan samoja sääntöjä soveltaa kaikkiin kansalaisuuteen katsomatta. Intensiivisten ponnistelujen, ponnistel, intensiivistä ponnistelusta huolimatta Tsekin puheenjohtajakaudella EPSCO neuvosto ei 9. kesäkuuta voinut kuitenkaan päästä yksimielisyyteen asetuksesta, joka koskee näiden sääntöjen soveltamista kolmansiin maihin. Ruotsin puheenjohtajakaudella yritämme jatkuvasti löytää ratkaisun tähän kysymykseen. Sellaisen ratkaisun, josta kaikki jäsenvaltiot voivat päästä yksimielisyyteen, ja joka ei merkitse sitä, että kolmansien maiden kansalaisten tilanne huononisi suhteessa niihin sääntöihin, jotka ovat nykyään voimassa. Ja nyt odotamme hyvin mielenkiintoista ja rakentavaa keskustelua teidän kanssanne edessä olevan syksyn työstä. Kiitos. Merci beaucoup. Suuret kiitokset. Meillä on vähän yli tunti aikaa käydä keskustelua. Minulla on tälle jo kymmenkunta puhujaa ilmoittautunut. Je les prends dans, dans l'ordre des, des, des inscriptions. Otan ne ilmoittautumisjärjestyksessä ensimmäisenä Rova, Rovana Plom, sitten Richard Falp. Plum, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să urez bun venit. Kiitoksia, uh, puheenjohtaja. Nimeni on Rovana Plam ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi ruotsalaisministeriä sekä ministerin valtiosihteerin tervetulleeksi tänne valiokuntaanne. Minua kiinnosti kovasti, mitä heillä oli sanottavanaan ja haluaisin esittää kaksi kommenttia pikemminkin kuin kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin äh, tiedustella erästä asiaa kuitenkin. Katsotteko te, että nyt kun valmistellaan tai valmistaudutaan vuoteen 2010, jolloin on määrä taistella köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, tämä on tämän vuoden teema, niin onko teillä jotakin suunnitelmia ensi vuotta silmällä pitäen? Suunnitelmia sen suhteen, miten äh, työmarkkinoilta syrjäytyneet ihmiset saisivat äh, uuden alun, esimerkiksi vammaiset ihmiset tai naiset, jotka ovat joutuneet pois työmarkkinoilta. Me tiedämme, että Euroopassa työmarkkinoilla on valtavan suuria palkkakuilujakin. Onko teillä suunnitelmia sen suhteen, miten palkata saataisiin miesten ja naisten välillä lähemmäksi toisiaan, että tämä kuilu saataisiin kurottua umpeen? Lisäksi, onko teillä jotakin suunnitelmia tai strategian poikasta niin, että vuonna 2008 hyväksytty sosiaalisen syrjäytymisen välinen, sosiaalisen syrjäytymisen vastainen suunnitelma toisi mukanaan jonkinlaisen vähimmäispalkan, yhtenäisen vähimmäispalkan, joka varmistaisi ihmisarvoisen elämän ja toimeentulotason kaikille. Kiitoksia ehdotan, että otetaan neljä kysymystä ja sitten voitte vastata näin eh, kysymyksiä ei tule liikaa ja pystytte vastaamaan kaikkiin. Richard Falbr ja sitten Elisabeth Schröter. Děkuji. Na Švédsko pohlížíme zejména my občané nových členských zemí. Ruotsi on maa, jota me uusista jäsenvaltioista pidämme tosiaan esimerkillisenä maana. Ja siksi minun on sanottava, että molempien ministereiden esitys oli hyvin, hyvin, tai oli meille suuri pettymys. Itse asiassa he eivät sanoneet mitään sosiaaliongelmista. Mitä eh, olette mieltä esimerkiksi Lavallin tapauksesta, joka uhkaa AY-järjestöjä Euroopan maissa? Lissabonin strategia, joka, joka hyvin huumoriton komission jäsen Spidle, Spidla sanoi, Myslíme určité pojmy, On eräänlainen jeti, kummitus. Olemmeko, aiommeko tehdä jotain muuta kuin keksiä uusia sanoja, uusia sanontoja, milloin me aiomme avata silmämme tosiaan niille aidoille ongelmille, joita Euroopassa on edessämme. Puhun tässä esimerkiksi siitä, kuinka pikkuhiljaa työlainsäädäntöä puretaan ja kansainvälisiä ilosopimuksia ja sitä, millä tavalla ylipäänsä AY-järjestöjen auktoriteetti on häviämässä. Minä odotin vastauksia näihin kysymyksiin. Kun olen nyt kuunnellut näitä kahta ministeriä, niin minulle jää sellainen vaikutelma, että heidän täytyy, heillä täytyy olla jonkunnäköinen sekin flunssa, koska tsekit eivät kiinnittäneet näihin asioihin huomiota liioin. Kiitoksia Elisabeth Schröter ja sitten Edith Estrella. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin toivotan tervetulleeksi kaksi Ruotsin puheenjohtajakauden edustajaa, ministerin ja valtiosihteerin. Tervetuloa. Mielelläni haluaisin myötäillä sitä, mitä herra Falbre juuri sanoi. Minäkin hämmästyttää suunnattomasti se, että työoikeuden kysymykset ja AY liikkeen oikeuksia koskevat äh, kysymykset eivät millään tavalla tulleet mainituksi kummassakaan puheenvuorossa. Tämä on hämmästyttävä. Euroopan parlamentti, kuten hyvin tiedätte, on päättänyt, että nyt pohditaan uudelleen lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä ja sitä tilannetta, joka vallitsee vastavuoroisten tunnustamisten suhteen, tuomioistuinten tuomioidenkin tunnustamisen suhteen suhteen. Haluamme täten paremmin varmistaa työntekijöiden oikeudet ja AY, ammattiyhdysliikkeen toimialan piiriin kuuluvat oikeudet. Onko teillä tietoa siitä tai suunnitelmia sen suhteen, näiden asioiden suhteen nyt kun parlamenttia kohtainen uudelleen puheenaiheeksi? Meidän pitäisi ehkä käydä intensiivisempää keskustelua näistä kysymyksistä niin, että yhteistuomin voisimme parantaa Lavalin päätöksen jäljiltä lähetettyä työntekijöitä koskeva direktiiviä. Vain yhdessä kohtaa kuulin konkreettisia ehdotuksia eurooppalaiseksi työmarkkinaoikeuden parantamiseksi? Tai voisitteko edes jotenkin mainita työoikeuden ja teidän aikeenne parantaa sitä millään tavalla? Kiitoksia. Viimeinen puhuja Tällä kierroksella on Rova Edith Estrella. Aikaisemmalla vaalikaudella hän oli esittelijämme koskien äitiyslomia. Rova Estrella, olkaa hyvä. Também eu quero dar as boas-vindas e agradecer aos senhores ministros Haluaisin toivottaa ministeri tervetulleeksi ja kiittää tästä näistä puheista. Haluaisin nyt puhua direktiivistä, joka juuri nimenomaan käsitteleekin äitiyslomia. Minä olin naisten oikeuksien valiokunnassa tämän asian esittelijänä ja Strasbourgissa tapasinkin jo ministerin ja kävimme siellä ensimmäistä keskustelua ennen ensimmäistä keskustelua naisten asioiden valiokunnassa. Olen myös seurannut muita Ruotsin puheenjohtajavaltion kokouksia. Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeä tämä asia on, ja kun otetaan huomioon, mitä työtä jo aikaisemmalla kaudella on tehty, ja kun edelleen otetaan huomioon Ruotsin auktoriteetti tällä alalla siinä mielessä, että Ruotsin lainsäädäntö on erittäin edistyksellistä ja, ja suotuista, haluaisin tietää, onko ministeri sitä mieltä, että neuvostossa voidaan päästä sopimukseen Ruotsin puheenjohtajakaudella? Mitä te odotatte tältä asialta? Thank you very much for those um, good and... Kiitoksia näistä hyvistä ja hyvin ajoitetuista kysymyksistä, jotka koskevat näitä kysymyksiä. Ensinnäkin voisin todeta, että työmarkkinoilla vähemmän aktiivisten ryhmien mukaan ottaminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita puheenjohtajakaudellamme syrjäytyneiden ryhmien mukaan ottaminen työmarkkinoille uudelleen. Katsotaanpa nyt niitä ihmisiä, joilla on esimerkiksi joitakin vammoja he ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Tätä emme voi hyväksyä yksilön kannalta, mutta tätä, tämä ei hyväksyttävää tai suotuisaa myöskään koko yhteiskunnan kannalta. Me tarvitsemme joka ikisen miehen ja naisen, joka vain pystyy tekemään töitä työmarkkinoille. Täten voimme taistaa myöskin väestötieteellistä kehitystä vastaan. Ja samalla voimme lisätä tuottavuutta. Muuten meillä ei ole varaa kouluihin ja sosiaaliturvaan enää tulevaisuudessa, ovat kaikki kanna kortensa kekoon. Sitten perussopimuksesta ja Lissabonin jälkeisestä strategiasta, vuoden 2010 jälkeisestä strategiasta, juuri tähän puitekehykseen haluaisimme keskittää energiamme. Sen lisäksi teimme työtäydenkin direktiivin ja muun lainsäädännön edistämiseksi, jotka liittyvät syrjinnän vastaisiin toimiin – näillä alueilla. Meidän täytyy kuitenkin löytää riittäviä kannustimia, jotta ihmiset menisivät todellakin työmarkkinoille, eikä ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka palkka syystä tai muista kannustavat ihmisiä jäämään kotiin. Näidenkin asioiden suhteen pohdimme Lissabonin jälkeistä strategiaa. Minimipalkka on asia, josta emme oikeastaan ole kovinkaan innostuneita. Miksikä? Siksi, että työmarkkinajärjestelyt eri Euroopan maissa ovat erilaiset. Ruotsissa esimerkiksi ei ole minkäänlaista palkkalainsäädäntöä. Syy tähän on se, että me luotamme hyvin voimakkaasti työmarkkinaosapuoliin. Luotamme siihen, että ne toimivat vastuuntuntoisella tavalla palkanmuodostusprosessissa. Emmekä pidä siitä, että poliitikot menevät sorkkimaan tätä prosessia millään tavalla. Haluaisimme pitää tilanteen sellaisena kuin se on Ruotsissa. Siksi olemme todenneet selkein sanon kantamme vähimmäispalkkaan. Meidän täytyy pikemminkin pyrkiä varmistamaan, että ihmiset, jotka ovat epäsuotuisammassa asemassa, saavat tasavertaista kohtelua. Paras tapa hoitaa tämä on ehkä keksiä jotakin muita keinoja ihmisten auttamiseksi, ihmisten, jotka tarvitsevat apua päästäkseen työmarkkinoille. Johtopäätös on kuitenkin se, että me tarvitsemme joka iikan työmarkkina, joka iikan, jolla minkäänlaista työkykyä enää jäljellä, mikäli haluamme pitää yllä sosiaaliturvajärjestelmiämme. Toivottavasti tämä ainakin osittain vastasi teidän kysymykseen. Herra Falbra sitten ja Rova Schröter puhuivat tai viittasivat Lavalin tapaukseen. Minä olen ollut joissakin näissä keskusteluissa jo aikaisemmin mukana, myöskin tämän valiokunnan keskustelussa aiemmin ja myöskin mukana seuraamassa komission toimia näiden asioiden suhteen. Ja herra Falbrelle toteaisin, että olemme kovin pahoillamme siitä tuomioistuimen päätöksestä, jonka yhteisön tuomioistuin antoi, kun näimme julkisasiamiehen että niin silloin minä toivon, että ei olisi jouduttu sen tilanteeseen, jossa tänä päivänä nyt ollaan. Tätä voidaan katsoa voidaan lähestyä kahtaalta tätä kysymystä, toisaalta kansallisen lainsäädännön valossa ja toisaalta sen suhteen, mitä pitäisi tehdä Euroopan tasolla. Mitä nyt sitten tapahtui? Silloin kun me saimme tuomioistuimen päätöksen, otin yhteyttä Ruotsissa työmarkkinaosapuoliin ja pyysin heitä herättämään yleistä keskustelua Ruotsissa sen suhteen, miten suhtaudumme tilanteeseen. Niin ikään aloitimme tutkimuksen tutkimme tilannetta läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Tutkimuksen tuloksena syntyi raportti, jota nyt käsitellään hallituksen tasolla, ja aiomme esitellä parlamentille lakialoitteen vielä myöhemmin tänä vuonna, jotta saisimme tilanteen kuntoon Ruotsin sisällä. Tutkimuksen tuloksena oli, että meillä on Ruotsissa ehkä 2-3 tuhatta lähetettyä työntekijää jotka tekevät työtä Ruotsissa. Suurin osa heistä on ruotsalaisten työmarkkina sääntöjen alaisuudessa. Ehkä muutamasta sarasta ihmisistä on kyse, jotka eivät kuulu työmarkkinalainsäädännön piiriin Ruotsissa. Käytännössä tämä ei ole suuri määrä ihmisiä, mutta periaatteiselta kannalta tämä on kuitenkin se sellainen seikka, joka täytyy hoitaa kuntoon. En nyt halua kertoa läheisemmin yksityiskohtia, mutta par- parlamentillamme on kotisivu, jossa on englannin kielelläkin johtopäätöksiä tästä tutkimuksesta, ja mielelläni voin antaa lisätietoa siitä, miten Ruotsin sisällä asia on hoidettu. Minä olen varma ja vakuuttunut siitä, että lainsäädäntöaloite, joka tehdään mahdollisimman pian Ruotsin parlamentille, tulee hoitamaan asian kuntoon kohtuull- niin kohtuullisella järkevällä tavalla kuin vain mahdollista. Olemme varmistaneet sen, että Ruotsin malli toimii asianmukaisella tavalla. Minun kantani tietystikin on, että Meillä pitäisi olla tarvittavat keinot, joilla voidaan saada aikaan työmarkkinasopimuksia ja työmarkkinatoimia myöskin tarpeen, mikäli on, työmarkkinoiden turvaamiseksi. Sitten Euroopan tasolta. Käsin katsottuna tilanne muuttuu hieman visaisemmaksi, suoraan sanottuna. Täällä otettiin esiin kaksi seikkaa, jotka liittyvät tähän – Yksi tapa toimia olisi muuttaa direktiivi, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Toinen olisi pistää perussopimuksen mukaan jonkinlainen sosiaalilauseke. Sosiaalilausekkeesta ensin. Tämä olisi ikään kuin Bill of Rights, eli oikeuksien julistus. Ja tämä olisi erittäin suuri askel eteenpäin. Yksi tärkeimpiä syitä, miksi minä olen perussopimuksen ratifioinnin puolesta ja sen täytäntöönpanemisen puolesta, koska tämä olisi yksi osa ratkaisua nähdäkseni. Sosiaalilauseke. En oikeastaan vielä ymmärrä, mitä tällä ajetaan takaa. Joko tämä olisi suoraan oikeudellisesti sitova ja siksi osa perussopimusta. Minun mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että silloin pitäisi perussopimus neuvotella uudestaan. Ja minun mielestäni tämä on käytännössä mahdotonta. Mutta ehkä on muita tapoja hoitaa asia kuntoon. En ole oikein ymmärtänyt, mitä, en vielä oikein tiedä, mistä muista keinoista voisi olla kyse, mutta olemme kyllä avoinna ja valmiita käymään keskusteluita. Ja hienoa, että komissiokin on pyytänyt, että työmarkkinaosapuolet aktiivisesti osallistuisivat tähän keskusteluun. Mitä tulee sitten työn, lähetettyjä työntekijöitä kosketun, koskevan direktiivin uudelle avaamiseen, minun hallitukseni vastustaa tätä. Tähän on kaksi peris, perussyytä. Ensimmäinen syy on se, nyt olen tottunut työaikadirektiivin jo, se on johtanut sen taustalla on vuosi, on ollut vuosien, jopa vuosikymmenten oikeuden epävarmuus. Minun mielestäni, mikäli nyt avataan lähetettyjen työntekijöiden direktiivi uudelleen, silloin syntyisi jälleen monen kymmenen vuoden oikeuden epävarmuus, eikä tämä ole järkevää. Toinen syy, miksi vastustan, on se, en nyt äh, puhu pelkästään neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa, vaan myöskin Ruotsin työllisyysministerinä. Minä pelkään pahoin, että sitten päädyttäisiin sellaiseen tilanteeseen, mikäli onnistuttaisiin saamaan aikaan uusi direktiivi, että tämä johtaisi vähem, siihen, että joustavuus vähenisi, ja tämä olisi haitallista Ruotsin mallille. Nämä ovat pääsäiset syyni. Miksi meidän ei minun nähdäkseni pitäisi uudelleen avata tätä direktiiviä, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä? Uskon kuitenkin, että tämä on päivän polttava kysymys, kuuma peruna, ja meidän pitäisi avomielisesti mennä keskusteluun komission, parlamentin ja työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta löytäisimme keinoja, joilla pääsisimme eroon näistä aivan oikeutetusta huolista, joita työmarkkinaosapuolilla on ollut asian suhteen. Olen varma, että herra Falbre ja rova Schröter, tämä ei varmaan vastannut tyydyttävällä tavalla teidän kysymykseenne, mutta minä nyt rehellisesti kerroin teille, mitä me aiemmin teemme kyllä työtä asian edistämiseksi. Rova Estrella, pari kuukautta sitten minulla oli tilaisuus keskustella teidän kanssanne jo äitiyslomadirektiivistä. Tämä ei ole ollenkaan helppo asia hoitaa kuntoon. Me teemme, jatkamme kyllä työtä, jota on jo tehty, ja pyrimme saattamaan keskustelua niin pitkälle kuin vain inhimillisesti katsottuna on mahdollista. Puheenjohtajan ominaisuudessa tietystikin me tarvitsemme läheistä yhteistyötä parlamentin ja myöskin teidän kanssanne, Rova Estrella, jotta asia saadaan hoidettua kuntoon. Uskon niin ikään, että hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Mikäli katsotaan itse ongelmakenttää, näkemykset ovat kovin pahasti levällään, näin voi vähintäkin sanoa, joten meidän täytyy tehdä ankarasti töitä, jotta asiaa saataisiin vietyä eteenpäin. Meidän tulee olemaan vaike- erittäin vaikeaa löytää konsensusta neuvoston sisällä ainakaan tässä vaiheessa. Me pureudumme kyllä asiaan ja teemme ankarasti töitä ja pyrimme saman aikaan asianmukaisen tasapaino, niin että asia saataisiin kuntoon. Hienoa, mikäli asia saataisiin päätökseen mahdollisimman pian. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia Rova Kashev, haluatteko ehkä täsmentää vielä vähän? Haluaisin tässä välissä vain mainita kollegoille, että jos kaikki haluavat ehtiä puhua, meidän on saatava hieman kuria puheen vuoroihin. Niin Rova Kashevi, haluatteko vielä täydentää ministerin puheenvuoroa vai otetaanko toinen, toinen kysymyskierros ja voitte sitten vastata niihin? <clears throat> Yes, uh, just a short comment on the... Lyhyt kommentti. sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisesta vuodesta 2010. Rouva Plamhan esitti kysymyksen siitä, onko meillä jonkunnäköinen strategia, mitä tähän vuoteen 2010 tulee. Tietysti olemme käyneet jo keskusteluja, komissio on perustanut tällaisen neuvoa antavan suunnittelu- ja koordinaatiokomitean, jossa käsitellään niitä asioita, joita on tarkoitus ensi vuonna ottaa esiin. Ja pyörän pöydän konferenssi aiheesta on tarkoitus järjestää ja sitten sen tuloksia käytetään suunniteltaessa vuotta 2010 ja Espanja puheenjohtajavaltiona pitää sitten alku- tai tämmöisen lähtölaukauskonferenssin. Ja me jatkuvasti käymme Espanjan kanssa keskusteluja näistä tärkeistä asioista. Kiitos. Merci beaucoup. Nous allons prendre le deuxième... Kiitoksia. Sitten otamme seuraavan kysymyskierroksen. Aluksi Tussa, sitten Hughes. se olkaa hyvä. Η αλλαγή εκπροσώπηση στο επίπεδο της Προεδρίας koske neuvoston edustusta EU-tasolla. Se vaikuttaa politiikkaan, jota harjoitamme. Voimme todeta, että koskien näitä tämänpäiväisiä aiheita useiden vuosien jälkeen Lissabonin strategian osalta 2000-2005 kaiken koko tämän vaiheen jälkeen nyt voidaan todeta, että tarkoituksena on lähinnä suojella suurten ryhmittymien etuja. Voidaan myös todeta, kuinka vaikeaa elämä on työntekijöille. Eilen herra ministeri esitteli meille tutkimuksen, joka koski työn uusien muotojen vaikutuksia työelämän suhteisiin sekä työn lainsäädännön kehityksen Euroopan unionissa. Tässä tutkimuksessa puhutaan niistä vaikeista olosuhteista, joita nämä muutokset ovat tuoneet palkansaajille, työntekijöille ja vaikutuksista myös työlainsäädäntöön. On hyvä, että puhutaan talous- ja rahoitussektorista, mutta täällä meillä on selkeä kehitystä keskeisessä asiassa. Aikaisemmin puhunut kollegakin siitä mainitsi. Nyt kyseenalaistetaan AY-liikkeiden oikeudet ja niin pyritään uudelleen hahmottelemaan sopimus, työsopimuspuitteita. Täällä mainittiin tuomioistuin lavalla. Päätös on tunnettu, on muitakin, jotka ovat samansuuntaisia. Haluaisin esittää kysymyksen koskien juuri tätä työlainsäädäntöä ja AY-oikeuksia. Eurostatin mukaan kesäkuussa 2009 työttömyys on valtavasti kasvanut verrattuna aikaisempaan vuoteen. Espanjassa 18,5 prosenttia kasvua ja sama pätee muuhunkin Eurooppaan. Tilanne on siis valtavan vakava ja vaikea. Nuorista, erityisesti alle 25-vuotiaista, voidaan todeta, että työttömyysaste on 19,7 prosenttia, 38 prosenttia Espanjassa ja Liettuassa 30 prosenttia näistä alle 25-vuotiaista ovat työttömiä. Tämä on val- valtava määrä. Vuodesta 2010, 2010 alkaen eh, meillä on uusi työllisyysstrategia. On aivan selvää, että meidän on tehtävä jotakin. On selvää, että maaliskuun neuvoston kokouksessa esitellään pääakselit, joita Ruotsin kaudella tullaan kehittelemään. Millaisia suuria linjoja teillä on? Mitä ajatte seurata? Sitten vielä minulla olisi kysymys sosiaaliturvasta. Eilen täällä oli kolleganne Rova Maria Larsson paikalla. Ja hän kertoi, että sosiaaliturva kuuluu jäsenvaltioiden vastuualueeseen. Hän sanoi näin. Kreikassa ja kaikkialla muuallakin tilanne on nyt sellainen, että sosiaaliturvajärjestelmät ja työntekijöiden ammatilliset järjestelmät ja julkiset järjestelmät eivät ole kovinkaan hyviä. Naiset, jotka Kreikassa työskentelevät julkisella sektorilla, ovat huomanneet, kuinka heidän sosiaaliturvansa rappeutuu ja heidän on työskenneltävä pidempään. Onko tämä teistä oikein? Mitä ehdotuksia teillä on? Mitä aiotte tehdä, jotta sosiaaliturvajärjestelmää voidaan parantaa? Hughes. Kiitoksia. Sitten Steve Hughes ja sen jälkeen Ilda Figueiredo. Steve Hughes. Thanks very much, Madam President. Um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti niin, että teidän työnne on sitten hieman helpompaa. Ensimmäinen kysymys valtiosihteeri Kashefille. Te viittasitte asetuksen 883 kautta 2004 ja pidätte hyvänä sitä sopimusta, joka on saatu aikaan. Mekin pidämme hyvänä siitä, että sopimus on saatu aikaan, mutta meitä huolestutti nyt se lausuma, joka on liitetty tähän sopimuksen asiakirjassa, joka on päivätty 27.29. Siinä todetaan, että neuvosto katsoo, että täytäntöönpanoasetuksen yhteydessä pitää ymmärtää, että tämä tieto annetaan välittömästi kuin mikäli jäsenvaltion asianmukainen elin sitä pyytää, mutta ei automaattisesti. Meidän versiomme sopimukset saatiin Tsekin puheenjohtajakaudella päättyi sanoihin viipymättä, mutta te lisäätte sinne sanat ei automaattisesti. Luxemburgin tuomiossa Lavalin yhteydessä tuomioistuin viittasi yksipuoliseen neuvoston julistukseen tai julkilausumaan sen oikeuskäytännössään antamassa oikeus käytäntöä se päätöksessä me katsoimme, että tämä ei ole sen sopimuksen mukainen asiakirja kuin minkä me teimme. Me haluaisimme tehdä lausuman tähän. Ja me ei vastaa sitä aikana. Sitten ministeri Littoriinille kysymys. Onko teillä mitään ajatuksia tai aloitteita, jotka liittyvät työaika-asioihin niin, että päästäisiin tästä umpikujasta, jossa nyt ollaan, sitten lavalista? Hienoa kuulla, että että Ruotsi on saattanut Ruotsin sisällä saada ongelman kuntoon, mutta meillä on kyllä Euroopan ongelma, tasolla vielä ongelmia. Ei pidä unohtaa, että äh, Lavalin jälkeen tuli muitakin tapauksia, muun Luxemburgin tapaus. Entä sitten Total yhtiötä koskevaa kiista äh, Isossa Britanniassa ja laittamat lakot tämän jälkeen? Nämä ongelmat täytyy ratkaista kyllä Euroopankin tasolla, koska oikeudellinen epävarmuus on täällä tänään ja nyt, huolimatta siitä, ollaanko työkadirektiiviä vastaan vai sen puolesta. Meidän pitää vähintäänkin muuttaa lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiiviä ja tehdä selväksi, missä määrin työmarkkinasopimukset voitaisiin ottaa käyttöön minimistandardin määrittämiksi ja mihinkä toimiin voidaan sitten ryhtyä näiden normien täytäntöpanemiksi. Ettei ole samaa mieltä? Eikö nyt vihdoinkin pitäisi ryhtyä puuttumaan tähän asiaan Euroopan tasolla? Merci, äh, Madame Figueredo. Kiitoksia sitten Rauha Figueredo. Ja kollegamme Jaakonsaari. Senhora Presidente, eh, eu ainda voltar... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Jos teille sopii, haluaisin vielä palata kolmeen asiaan. Niihin kyllä on jo viitattu yleisellä tasolla. mutta niitä on syytä vielä tutkia Lissabonin strategiasta ensinnäkin. Tämä on erittäin vakavasti otettava ehdotus. Tämänhetkinen tilanne ja, ja, ja tarkistus vielä pahensi jo muutenkin liberaalia näkemystä Lissabonin strategiasta. Tänä päivänä tilanne on sellainen, jossa näkemys on täysin absoluuttisen liberaali, jos tähän Lavallen ja Ruffertin ja muiden suuntaan jatketaan, niin ne oikeus, ei oikeusturva, vaan poliittinen turva tulee etenemään. Ja tämä vaarantaa niin sanotun eurooppalaisen sosiaalisen mallin tulevaisuuden. Emme ole nyt menossa kohti tilannetta, joka tai itse asiassa olemme nyt lähentymässä sellaisia maita, joita kansainvälisellä tasolla kritisoimme, sellaisia maita, jotka ei, joissa ei ole kunnioitettu työntekijöiden oikeuksia. Euroopan unionissa näitä samoja oikeuksia yhä enemmän poljetaan. Siksi haluaisin tietää, kuinka Lissabonin strategiaa ollaan, kuinka sen tarkistusta ollaan valmistelemassa, jotta voidaan nämä vaikeudet ottaa huomioon. Haluaisin tietää myös, kuinka voidaan sovittaa yhteen tämä ehdoton prioriteetti, jota, joka on nimittäin kilpailukyky, ja toisaalta vakaus sopimuksen periaatteet, joita nyt kohdellaan joustavammin. Herra ministeri kuitenkin sanoi, että ne on otettava huomioon. Kuinka nämä kaksi voidaan sovittaa? yhteen, ottaen samalla huomioon, että työttömyys vain lisääntyy, työstä maksetaan huone, huonosti, köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyy. Vuosi 2010 pitäisi olla kuitenkin köyhyyden torjumisen teemavuosi. Olisi vältettävä, että se ei jää pelkäksi sanahelinäksi. Arvoisa puheenjohtaja ja tervetuloa tänne europarlamenttiin arvoisat Ruotsin puheenjohtajuuden edustajat, te olitte kovin optimistisia. Molemmat teistä totesi sen, että tämä kriisi menee ohi ja tämä on väliaikainen. Kuitenkin on erittäin monia analyysiä siitä, että, että tämä on aika pysyvä olotila sillä tavalla. Että tämä on globaali kriisi. Nyt näyttää siltä, että Aasia elpyy, Yhdysvallat elpyy ja on vaarassa se, että Eurooppa jää maksumieheksi. Ja jos tämä pessimistisempi visio osoittautuu oikeaksi, niin mikä on teidän suunnitelmanne B sen suhteen, että pitääkö eurooppalaista työ- ja sosiaalilainsäädäntöä vahvistaa vai pitääkö sitä heikentää? Ja tarvitaanko ylipäätään tämmöinen vaihtoehto B tälle teidän optimistiselle ajattelulle siitä, että tämä kriisi on väliaikainen? Thank you. Uh, thank you, Madam President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Herra Tusas, sain kopion tästä mietinnöstä ja siinäpä minulle illalla lukemista kriisin saatossa on mielestäni aivan ratkaisevaa, että emme pelkästään siis sosiaali ota mukaan työmarkkinaosapuolia aktiivisesti, vaan on tärkeää, että ne tosiaan ovat aktiivisesti mukana, koska se on ainoa tapa, jolla voimme saada aikaan jonkunnäköistä uskottavuutta. Commonality in working. Siis työskennessämme, yritettäessämme hallita kriisiä – Tietysti on koko joukko erilaisia esimerkkejä Euroopassa ja historiasta, jossa työmarkkinaosapuolien äh, poissulkeminen aktiivisesta kriisinhallinnasta ja myös äh, erilaisissa työmarkkinasuhteissa on, kaikki tämä on johtanut hyvin vakaviin seurauksiin. Minä tulen sellaiselta alueelta, jossa on hyvä ympäristö, mitä tulee yhteistyöhön eri työmarkkinaosapuolten kanssa. Mutta toisaalta sitten kriisi on eri puolilla maailmaa johtanut kaiken näköisiin seuraamuksiin, esimerkiksi siihen, että työmarkkinaselkkaukset ovat vähentyneet. Ja tietysti tämä on merkinnyt hyvin paljon, mitä tulee yleiseen ilmapiiriin ja elpymiseen. Siis tässä on kysymys siitä, millä tavalla voimme pitkällä välillä, aikavälillä sopeutua uusiin uuteen tilanteeseen. Itse olen keskusta oikeistohallituksesta, mutta tässä mielessä sillä ei nyt ole mitään merkitystä, vaan pikemminkin sanoisin, että on välttämätöntä tehdä johtopäätöksiä siitä tosiseikasta, että meillä meidän on otettava työmarkkinaosapuolet mukaan. Varmasti tämän raportin lukeminen on erittäin mielenkiintoista, koska kriisin aikana nähdään kaiken näköistä sellaista kehitystä, josta täytyy sitten tehdä omat päätelmänsä, esimerkiksi mitä tulee Lavallin kriisiin. Työllisyys viime vuoden heinäkuusta tähän heinäkuuhun oli siis työttömyys, työttömyyden lisääntyminen oli 2 prosenttia, ja se tietysti hyvin paljon rasittaa sosiaaliturvajärjestelmiä Euroopassa. Ja se, että syrjäytyminen työmarkkinoilta oli jo suurta ennen koko kriisiä. Työttömyys on vain yksi osa ongelmaa. Sitten on kaikenlaista muutakin syrjäytymistä, jos katsotaan esimerkiksi meidän kokemuksiamme pyrkiessämme taistelemaan 90-luvulla rahoituskriisiä vastaan, niin sosiaaliturvajärjestelmäähän pitkälti käytettiin, kun haluttiin palauttaa ihmiset työmarkkinoille. Ja se tietysti on lisännyt paineita koko järjestelmää kohtaan, joten meidän pitää hyvin läheisesti katsoa tätä ja seurata tilannetta läheisesti voimme myös todeta, että vakaa valtiontalous on erittäin tärkeä ja tässähän on kysymys hyvin kimuranttisesta tasapainosta. Jos ei ole rakenteellisesti tervettä valtion taloutta, niin silloin joudutaan maksamaan kriisistä hyvin kauan. Siis senkin jälkeen, kun kriisi itse asiassa on jo hävinnyt. Eli on paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi tiedätte varmaan kiinalaisen sirkustaiteilijan, jolla on 20 bambukeppiä ja hän sitten jongleeraa siinä lautasten kanssa. Mitä sitten tulee nuorten työttömyyteen, niin tämä on ehkä kaikkein tärkein ja vaikein ongelma, joka meillä nykyään on. Ja tähän meidän on kaikki älykkyytemme keskityt keskitettävä, ja tämähän oli epävirallisessa ministerikokouksessa aiheena heinäkuussa aktivointi, koulutus, näiden yhdistelmä ja sitten kynnysten alentaminen, jotta nuoret pääsivät työmarkkinoille, ovat joitakin avainasioita, joissa voimme tehdä hyvin läheistä yhteistyötä. Herra Hughes, mitä työaikadirektiiviin tulee, okei. Okay. Me myös Jönköpingissä heinäkuussa kävimme nopean keskustelun ja Yritimme selvittää, mikä tilanne on. En ole kovinkaan optimistinen lyhyellä aikavälillä, mitä ratkaisuun saa, aikaansaamiseen tulee, koska komissiolla on vaikea tehtävä siinä, että se yrittää löytää jonkunnäköisen tien ulos tästä tilanteesta. Ja me yritämme työskennellä mahdollisimman rakentavasti, jotta voisimme saada aikaan ratkaisun. Neuvoston kanta ei ole itse asiassa muuttunut. Ongelmia on yhä hyvin monissa jäsenvaltioissa sellaisia ongelmia, joihin, joille on tehtävä jotain. Ja ne huolenaiheet, joita olemme kuulleet, mitä esimerkiksi optautiin tulee, niin nekin on otettava huomioon mielestäni. Mutta ei ole helppoa löytää sellaista tasapainoa, joka saisi tuon sekä neuvostossa että parlamentissa, mutta me yritämme kuitenkin löytää tällaisen tasapainon ja meidän on työskenneltävä erittäin rakentavasti ja olemme hyvin tiiviisti yhteydessä parlamentin kanssa niin, että voimme tällä tavalla välttää että seuraavat neuvottelut, sen, että seuraavat neuvottelut epäonnistuisivat. Kun minä esitin tutkimuksen tuloksen viime joulukuussa neuvostossa, niin yksikään jäsenvaltion neuvostossa ei ollut sitä mieltä, että täytyisi uudelleen avata lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Samalla tietysti olen täysin tietoinen ongelmasta ja tosiaan olen tietoinen tilanteen vakavuudesta. Meidän pitäisi hyvin avomielisesti keskustella tästä ja yrittää löytää oikea lähestymistapa. Kuten sanoin, niin minun lähtökohtani tai meidän lähtökohtamme on se, että mitä Lavallin tapaukseen tulee, olimme erittäin murheissamme siitä tuloksesta, joka tuomioistuimessa syntyi. Mitä Vikingin tapaukseen, Luxemburgin Ryfettin tapaukseen tulee, niin meidän pitää hyvin avomielisesti ja avoimesti keskustella parlamentin ja komission kanssa ja katsoa, onko muita ratkaisumahdollisuuksia. Mielestäni komissio on tehnyt erittäin hyvää työtä. On haluttu enemmän informaatiota, enemmän avoimuutta. Mielestäni kaikki nämä ovat hyvä asia ensimmäisenä askeleena ja yritämme tästä päästä eteenpäin ja olen varma, että kolleganne, no Herra Fabre ei ehkä ole tarpeeksi tässä. Hän ei ehkä ole tyytyväinen tähän. Hän ainoastaan parran osalta muistuttaa tsekkiä ilmeisesti. Mitä Lissabon? me yritämme työskennellä Espanjan tulevan puheenjohtajavaltion kanssa, jotta voisimme saada sellaisia johtopäätöksiä joulukuussa, jotka voisivat olla sitten lähtökohtana Espanjan puheenjohtajakaudelle. Pohjois-Euroopassa, no siis kollegani Espanjassa edustaa sosialistihallitusta Etelä-Euroopassa, minä edustan porvarista ja oikeistokeskusta hallitusta Pohjois-Euroopasta. Se, mitä me yritämme katsoa Lissabonin strategiasta, on, millä tavalla voimme kehittää rakentaa tästä, mitä tulee aktivointiin, osallistamiseen, koulutukseen, ihmisten palauttamiseen työmarkkinoille, millä tavalla voimme käyttää kaikkia järjestelmiämme, sellaisiakin, jotka ovat oman toimialueeni ulkopuolella, niin että Eurooppa voitaisiin saada oikeille raiteille. Ja me odotamme hyvin läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa myös tässä suhteessa. Rouva Jaakonsaari, Suomesta. Mitä suunnitelmaan B tulee? No, olen oppinut, että aina pitää olla tällainen B-suunnitelma ja C ja Dkin, ainakin jossain määrin, koska historiahan, historia ei koskaan toista itseään, eikä tulos ole koskaan se, mitä itse lähtökohdasta kuvittelee, vaan asiat muuttuvat hyvin nopeasti. Kuka olisi voinut kuvitellakaan vuosi sitten, että tällainen tilanne syntyisi, jossa nyt olemme. Toisaalta kuusi kuukautta sitten ihmiset puhuivat tällaisesta ilmiöstä, rahoituksellisesta Kiina-ilmiöstä. Ja jälleen olemme sitten uusissa oloissa. Ehkä paras tapa toimia on siis on syy siihen, miksi meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Meidän pitää hyvin tarkkaan kuunnella kollegoja ja yrittää löytää, yrittää käsitellä tilannetta sitä mukaan, kun se kehittyy ja olla avoimia ja valmiita muuttamaan sitä, mitä on muutettava. En yritä olla tässä mitenkään ovella, mutta tilannetta on sen mukaan käsiteltävä, millaisena se kehittyy. Ja yhdistelmä niistä, mitä olemme tehneet tähän saakka, esimerkiksi elvytyssuunnitelma, se, että yritetään, ei pelkästään yritetä pelastaa yksittäisiä pankkien omistajia, vaan että meillä olisi todella turvallinen rahoitusjärjestelmä Euroopassa, se on hyvä asia, koska se on välttämätöntä, jotta liike, yritykset voisivat toimia. Ja samalla yritämme tietysti taistella työttömyyttä vastaan, siten, että joka ikinen työpaikka voidaan säästää, jos siis me voimme varmasti tehdä enemmän, mitä tulee koulutukseen, aktivointiin ja kaikkeen tällaiseen. Tiedän, että tämä ei ole mikään täydellinen vastaus, mutta emme liioin elä täydellisessä maailmassa. Kiitos. Thank you. Uh, <clears throat> I'll, I'll, I'll start uh, to try. Kiitoksia. Yritän vastata herra Tussasin kysymykseen ensin Lissabonin jälkeisestä prosessista. Tietystikin haluaisin myöskin yhtyä siihen, mitä ministeri Maria Larsson sanoi eilen. Sosiaaliturvaetuisuudet ovat tietystikin kysymys, joka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon. Eikä meillä ole tarkoitusta nyt muuttaa tätä asiain tilaa tietenkään. Kun puhutaan Lissabonin jälkeisestä prosessista, voin todeta, että me toimimme unionin puheenjohtajana ja kaudellamme pyrimme keskustelemaan aktiivisesta sosiaaliturvasta. Työmarkkinapolitiikalla on pitkä perinne aktiivisten toimien osalta, mutta toistaiseksi on ollut hyvin passiivista on ollut vain hyvin passiivista sosiaaliturva järjestelmä, passiivisia sosiaaliturvajärjestelmiä, joten sen vuoksi me peräänkuulutamme hyvin voimakkaasti juuri aktiivisen sosiaaliturvan luomista. Tietystikään emme puhu turvan lisäämisestä tai kasvattamisesta niin, että ihmisillä olisi tarvitsisesti turvatumpi elämä niin että voisivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin päinvastoin. Katsomme, että on tarpeellista väestötieteellisen kehityksenkin valossa varmistaa se, että ihmiset tulevat aiemmin työmarkkinoille ja he tekevät enemmän töitä. Ja oikeastaan poistuvatkin työmarkkinoilta vasta myöhemmässä vaiheessa. Mutta täytyy luoda sellaiset edellytykset ja olosuhteet, että ihmisiä voidaan kannustaa juuri tähän, niin että he ovat esimerkiksi terveempiä työelämän aikana. Ja aktiivinen sosiaaliturva on osa tätä kaikkea. Ei tästä sen enempää. Haluaisin ehkä kommentoida vielä sitä, mitä herra Hughes sanoi, tai mikä kysymyksen hän esitti. Kyse on sopimuksesta, joka saatiin aikaan parlamentin ja neuvoston välillä Tsekin puheenjohtajakaudella. Nyt me valmistelemme virallista päätöstä – Tämä on hyvin tekninen asia, tämä ongelma, jonka te otitte esiin. Minä tarkistan tämän asian ja varmistan, ettei mitään ongelmia tai virheitä ole esiintynyt täytäntöönpanossa. Ja minä palaan teille, teidän pakeleen vielä tämän asian tiimoilta. Kiitoksia sitten. Siirrymmekin vaikeimpaan osaan, koska meidän on rajoitettava puheaikoja. Annan teille puolentoista minuutin puheajat. Olen tästä pahoillani minun on rajoitettava myös ministeriden vastaukseen puheaika Ensimmäisenä puheenvuoron Elisabeth Linnelle puolitoista minuuttia. Thank you. Um, I'm very pleased. Kiitos. Olen erittäin iloinen siitä, että sanoitte, että haluatte palauttaa ihmiset takaisin työmarkkinoille. Tietysti meillä on jo sellaista politiikkaa, jolla esimerkiksi vammaiset ja niin edelleen yritetään saada työmarkkinoille. Mutta puhuitte myös ikäihmisistä työmarkkinoilla. Ainoa tapa, jolla voimme saada aikaan tämän, on se, että meillä on Eurooppa-tasolla vammaisuuden määritelmä. Ja haluaisin kuulla teidän kommenttejanne tästä. Voisimme saada tämän Eurooppa-tason määritelmän uuteen direktiiviin, josta on tehty ehdotus, jossa on kysymys siitä äh, tuotteiden ja palveluiden saat saavutettavuudesta sellaisille ihmisille, jotka kuuluvat näihin syrjäytyneisiin ryhmiin, vammaiset ja niin edelleen. Missä määrin te valtiona voitte viedä tätä direktiiviä eteenpäin? Tiedätte, että parlamentin tahto on tämä, siis halutaan, parlamentti on äänestänyt ja sanoo, sanoo että se haluaisi, että tässä edistyttäisiin nopeasti. Kiitoksia. Sitten Marita Ultskog ja Roger Helmer. Eh, tack fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että saan olla täällä, koska varsinainen jäsen, val, ruotsalainen valiokuntajäsen ei pysty osallistumaan tänään. Mielestäni on myös hauskaa, että Sven Otto Litoriin ja Rova Kasefi ovat täällä, koska Litoriin, hänellä on nykyään parta, ja voisi kuvitella, että hän tulee tänne joulupukkina ja hänellä olisi ollut jotain hyviä lahjoja mukana, mutta näin ei valitettavasti ollut, joten minä olen aika suruissani, kun kuuntelen häntä. Mitä esimerkiksi faktaan tulee Lavalin ja Vikingin tapauksessa ja Luxemburgin tuomioistuimen päätökseen? Siis minimidirektiivistä on tässä näissä tapauksissa tullut maksimidirektiivi, siis on asetettu katto, joka estää tasaveroisen kohtelun siis palkansaajien kohtelun tasaveroisesti Euroopassa. Rova Kasevi puhui nimenomaan tästä tasaveroista kohtelusta sosiaaliturvajärjestelmässä, mutta työmarkkinoilla tämä on poistettu, jos ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä. Jos tulee toisesta maasta tekemään työtä sellaiseen maahan, jossa ei astu omaan maahansa, vaan lähtee toiseen maahan, niin ei voi omia AY-oikeuksiaan hyödyntää täydellisesti. Mielestäni tätä, tämä taistelee per, tai menee, sotii täysin perusperiaatetta vastaan. Ruotsi ei ole millään tavalla säästynyt tästä, koska siellä koko AY-liike on suurissa paineissa. Meillä on valtavia paineita, esimerkiksi turvajärjestelmää puretaan – ja meillä on hyvin suurta työttömyyttä. Puheenjohtajan päädyvä. to conclude because your time is over. Teidän puheenaika päättyy jo. Siis kysymystä. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot of... Um... Kiitoksia. Olemme kuulleet paljon hurskaita toiveita ja tavoitteista on puhuttu kaikki. Haluamme täystyöllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta ja vahvaa ja kestävää työmarkkinakin mutta minä olisin kuulla, miten te teette tämä käytännössä? Herra Littorin aikoo aloittaa keskustelua. Rovaka Sheffi on aloittanut jo keskusteluita ja tukee keskustelun jatkamista ja me jatkamme keskustelua ja järjestetään seminaareja minä olen suorastaan vaikuttunut aktiivista politiikkaakin. Mitä on sitten epäaktiivinen politiikka? Minkälaista se olisi ollut? Suoraan sanottuna, tällaista olisi voitu sanoa viisi vuotta sitten ja kymmenen vuotta sitten, ja, tai mitä sanottiin jo viisi vuotta sitten ja kymmenen vuotta sitten, ja vielä viiden ja kymmenen vuoden päästäkin, että puhutaan. Missä on sisältö? Ei missään. Koordinointia kolmansimaiden kanssa, okei, okay, mutta ei mitään sisältöä tyhjää puhetta. Haluaisin vain kysyä, mitä täällä saadaan aikaan. Tarvitsemme enemmän joustavuutta työmarkkinoille. Tarvitsemme myöskin eh, näiden esteiden poistamista niin, että työntekijöiden ja työnantajien puolelta on järkevää mennä töihin Ja ihmiset töihin ja ihmiset pitää saada työmarkkinoilla. Sori vain, mutta kun tarkastetaan tätä valiokuntaa ja eurooppalaista sääntelyä, niin tämä valiokunta ja eurooppalainen sääntely estää ihmisiä menosta töihin, ei suinkaan kannusta heitä. Minä olisinkin kuulla, miten työmarkkinoissa saadaan joustavammat ja miten me saamme niistä kiihtovammat ja miten saadaan kannustamaan myöskin työnantajat palkkaamaan enemmän ihmisiä. Ja näistä, näihin kysymyksiin ei ole kuullut yhtään mitään vastauksia. Kiitoksia puheenajan noudattamisesta. Serkas viimeisenä tässä ryhmässä. Kiitoksia puheen josta kiitoksia ministeri tästä erittäin dialogoivasta puheenvuorosta. Hyvin lyhyesti muutama asia. Ensinnäkin sosiaalilausekkeesta haluaisin rohkaista teitä menemään eteenpäin. Olisi erittäin hienoa, että Lissabonin sopimuksella voitaisiin vastata tämän parlamentin moniin vaatimuksiin niin, että voitaisiin tasapainottaa vapaa liikkuvuuden oikeudet ja työntekijöiden oikeuksien kanssa ja niin edelleen. Todella onnittelen, olette oikealla tiellä. Lavalla tapauksesta en ole yhtä mieltä kanssanne. Se on vakavampaa kuin sanoitte. Tämä ei koske satoja, vaan tuhansia työntekijöitä Euroopassa, jotka ovat kauhuissaan, koska nyt on tehty tyhjäksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tavoitteet. Mitään tasa-arvoista kohtelua ei enää ole. Vähimmäisehdot ovat muuttuneet enimmäisehdoiksi ei ole kysymys siitä, että direktiivi luo epävarmuutta, vaan nyt säilytetään epäsymmetrisyys alkuperäisten tavoitteiden ja oikeuskäytännön tulosten välillä. Tämä on luonut valtavaa oikeudellista ja poliittista epävarmuutta Eurooppaan, ja jos, haluaisin, jos teille sopii, haluaisin tietää, millä tavalla tämä äh, loukkaa Rotsin järjestöä. Samasta työstä pitäisi saada sama palkka. Sitten Kaseville koskien köyhyyden teemavuotta. Toivon, että ja tämä jatkuu Espanjan äh, kaudella ja niitä tavoitteet ovat äh, tar- tarkistettavissa niin, että ei tämä jäisi pelkäksi sanahelinäksi. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Mrs. Lin, we'll, we'll get back to the disability. Kiitos, rouva Lin. Me hetken päästä palaamme tähän vammaisia koskevaan asiaan. Rouva Ulfskog, kuten edellinen puolesihteeri, puoluesihteeri. Mehän olemme keskustelleet tästä asiasta, kai, eh, siis te olette entinen puoluesihteeri. Me olemme keskustelleet tästä ja minä en ole yhtä huolissani kuin te. Ja syy siihen on se, että jos puhutaan kansallisista oloista ja sitten voimme palata kansainvälisiin Euroopan oloihin. Siis aikaisemman lainsäädännön mukaan oli mahdollista sulkea, toivottavasti tämä on oikea, siis ulkomainen työehtosopimus sen sisältöön katsomatta nykyään ei voida sulkea tällaista pois, vaan on otettava huomioon se, siis onko se parempi tai huonompi, avoimempi ja niin edelleen. Siis mielestäni on. Tilanne ei ole yhtä helppo, kuten keskustelusta ilmenee. Me jatkuvasti aiomme keskustella tästä, koska tämä on sellainen asia, josta hyvin kiivaasti keskustellaan Eurooppa-tasolla, ja eikä se tule se aihe häviämään. Ja olen samaa mieltä Ella Hughesin kanssa, että meidän täytyy tästä jatkuvasti keskustella ja löydettävä oikea tasapaino. Me olimme myös hyvin pahoillamme Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuomiosta on paljon muitakin asioita, joihin pitäisi vielä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi olisimme tässäkin tapauksessa voineet keskustella enemmän siitä, miten luoda uusia työpaikkoja ja millä tavalla voisimme saada aikaan korvaavaa teollisuutta ja korvaavia työpaikkoja tämän kriisin jälkeen. Mutta nykyään keskustelemme sellaista asioista, joista mielellämme olisimme pysyneet erillämme. Olen samaa mieltä siitä teidän turhautuneisuudestanne, että Eurooppa-tasolla – välineemme sopimuksen mukaan eivät ole kovinkaan lukuisat, mitä työmarkkinapolitiikkaan tulee. Se on kansallinen asia, mutta en ole samaa mieltä, herra Helme, teidän kanssa siitä, että täällä on pelkkää Helinää, koska on paljon hyviä esimerkkejä yksittäisistä jäsenvaltioista sellaisesta politiikasta, joka on onnistunut sosiaalista syrjäytymistä estämään – Esimerkiksi oma maani on yksi näistä. Uh, this government, we had 180 000. Siis meillä on 80 000 ihmistä palannut työmarkkinoille. Ja jos suhtautetaan tämän väestömäärään, niin tämä on hyvin huomattava määrä. Mitä sitten tulee veropolitiikkaan, erilaisiin vakuutusjärjestelmiin ja niin edelleen. Tässä on kysymys siitä, että alennetaan kynnyksiä yritetään ihmisiä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeltä tai tällaisesta tilasta palauttamaan työmarkkinoille. Aikaisemmat hallitukset ovat tosiaan keskittyneet yksilöihin ja sitten jättäneet nämä järjestelmät. Mutta on paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten näitä asioita pitäisi tehdä. Siis haaste on kuitenkin se, että meidän on työskenneltävä siten, että jaamme tai välitämme toinen toisillemme hyviä kokemuksia, koska ei pelkästään voida jäädä lainsäädäntötasolle Eurooppa-tasolla. Hyvi. Ja herra Selkäs, uskon, että meidän on Lissabonin jälkeisessä prosessissa katsottava tosiaan, millä tavalla voimme kaikkia näitä poliitikkoja ja aloitteita tukea niin, että voisimme ihmiset saada takaisin yhteisellä Eurooppa-tasolla työmarkkinoille. Tässä voimme käyttää koulutuspolitiikkaa aikaa investointeja tutkimuskehitystoimintaan. Me voimme, siis me voimme vahvistaa kilpailukykyämme unionissa. Ei tämä ole mikään helppo tehtävä. Ja olen itsekin usein hyvin turhautunut ennen kaikkea Jönköpingin epävirallisen ministerikokouksen jälkeen, kun toimittajat esittivät kysymyksen, että mitä te saitte siellä aikaa, missä joulupukki on, kuten Rova Ulskuk sanoi. E, joulupukkia ei ole. Meidän on työskenneltävä hyvin täsmällisten toimien aikaansaamiseksi, ihmisten palauttamiseksi työmarkkinoille. Ja tämä on hyvin maakohtainen asia, siksi me emme tämmöistä pakettia, jota toimittajat peräsivät, voi saada toimittaa. Meidän on yritettävä jollain tavalla yhdistää kaikki kansallinen pirstoutunut lainsäädäntö. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Liittorin viittasi sisällön puuttumiseen ja aktiiviseen osallisuuteen. Ja hän sanoi tämä niin hienosti, että en mitään halua sen lisätä. Rova Linnin kysymys liittyy liittyi vammaisuuden määritelmään. Itse asiassa ehdotusta ei ole olemassakaan komissiolta tässä suhteessa, joten siksi me emme voi ottaa neuvoston puolella kantaa, koska komissio ei ole tehnyt ehdotusta. Puheenjohtajamaa ei ole suunnitellut myöskään tämän asian, tämän kysymyksen eteenpäin viemistä. No, no. Keskustelu ilman mikrofonia. Teidän näkemyksenne uudesta direktiivistä palveluiden ja tavaroiden pääsyyn saannin suhteen ja todettiin, että tarvittaisiin vammaisuuden määritelmä. Haluaisin kysyä, haluaisitteko te nyt vaikuttaa siihen, että tämä direktiivi etenisi Ruotsin puheenjohtajakaudella, koska tämän direktiivin yhteyteen voitaisiin laittaa vammaisuuden määritelmä? Yes, I, I'm sorry. Niin, pyydän anteeksi tuo direktiivi ei oikeastaan kuulu meidän toimivaltamme, mutta me kyllä pistämme kaikki nämä kysymykset merkille ja viemme nämä sitten eteenpäin. Ja palaamme sitten näiden kanssa teidän pakelleenne. Me voimme kyllä keskustella sitä enemmänkin. Tässä kaikki, mitä voin luvata tässä vaiheessa. Kiitoksia, että tiedotitte näin koko valiokunnan koko valiokunta. Sitten viimeinen kierros, Elisabeth Morin ja Emili Turunen. Morin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietää, mitä Ruotsi puheenjohtajan valtiona ajattelee koskien tätä pätkätyöntekijöiden tilannetta tällaisina aikoina. Heidän tilanteensa on erityisen vaikea. Yritykset ovat heikentäneet heidän tilanteensa edelleenkin viime vuoden lopulla hyväksyimme heitä koskevan direktiivin. Oletteko suunnitelleet erityisiä keskusteluja koskien heidän kohtaloaan ja millaisella politiikalla heitä voitaisiin tukea? Kiitoksia. Sitten Rova Emili Turunen ja Rova Harkin. Kiitos ja kiitos myös kahdelle vieraalle Ruotsista. Ministeri, kysymys on teille. Ensimmäinen on se, että siis haluaisin vielä kerran kysyä, niin kuin monet muutkin, puhuvat näistä eri aloitteista ja sitten valtavasti kasvavasta työttömyydestä, sosiaaliturvasta, se joka järjestelmä on hyvin suuren painostuksen alalla, alla, alla, alla, siis millä tavalla yritätte sosiaalista dumppausta ja estää ja torjua köyhyyttä. Olen kuunnellut teitä kuitenkin ja puhutte esimerkiksi koulutuksesta, puhutte myös lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä. Olette sanoneet, että olette puhuneet ennen kaikkea kansallista ratkaisuista Ruotsissa. Siis kaikki nämähän eivät ole mikään pelkästään Ruotsin ongelma, vaan yhteiseurooppalainen ongelma. Ja nyt olette sitten puheenjohtaja, meidän kaikkien puheenjohtaja. Varmasti ei Ruotsin malli siitä kärsisi, että katsotte tätä lähetettyjä työntekijöitä koskevia vaan direktiiviä. Ja viimeinen kysymys sitten omalta sukupolveltani. Nuorisotyöttömyyshän valtavasti nousee ja he ovat edustet, hyvin suuresti edustettuna erilaisissa tilastoissa. Millä tavalla otatte huomioon tämän, siis se ongelma, joka koskee juuri tätä sukupolvea? Kiitos. Merci, Madame Marianne. Kiitoksia sitten Marianne Harkin ja Danuta Schleswiga. Harkin. nous a quittés. Donc Madame Danuta Danuta Jazlowska ja sen jälkeen Sarjessa. Ja. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Ministrze, ze względu... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ministeri Littorin. Me kun me keskustelemme väestön ikääntymisestä, aina puhutaan silloin työelämän keston pidentämisestä, mutta saman aikaan tehdään hyvin vähän nuorten auttamiseksi. Nuorten vastavalmistuneiden on vaikea päästä nykyään töihin. Ruotsilla on hyvä maine työllisyyspolitiikan suhteen. Haluaisin esittää kysymyksen ministerille ja valtiosihteerille. Nyt kun kriisi, rahoituskriisi ja talouskriisi riehuvat pahimmillaan, Voisitteko te keksiä joitakin keinoja, joilla voitaisiin parantaa niitä välineitä, joilla käytössämme, jotta nuoret pääsevät töihin? Kiitoksia Rova Joslavieka. Seuraavana viimeinen puhuja Essaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, puhuitte hyvin lämpimästi heikommassa työmarkkina-asemassa olevien puolesta. On todellakin äärimmäisen tärkeää, että kun Eurooppa ikääntyy, niin meillä on mahdollisuus saada, niin kuin itse sanoitte, joka iikka työmarkkinoille. Ja vammaisten ja vajakuntoisten kohdalla on erityisesti se tilanne, että he todella haluaisivat olla mukana työelämässä, mutta heidän on monta kertaa vaikea yhteensovittaa verotusta, sosiaaliturvaa, palkkaa ja ehkä jonkunlaista eläkettä, jota he vielä saavat. Ja tämä on tietysti ennen kaikkea kansallisen lainsäädännön ongelma monelta osin, mutta onko Eurooppa-tasolla tulossa nyt jotain uusia avauksia jolla vammaisten ja vajakuntoisten työmarkkina-asemaa voitaisiin parantaa. Muun muassa esimerkiksi sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä on monissa maissa yritetty edistää, mutta niissäkin on ollut usein ongelmia juuri muun muassa tuen keston ja tuen tason suhteen. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja mitä tulee kysymykseen, joka koskee pätkätöitä, niin aiomme työskennellä yhdessä komission kanssa, mitä tulee tämän tilanteen seurantaan. Mielestäni on täysin elintärkeää, että ne, jotka työskentelevät erilaisissa työvoimatoimistoissa tai erilaisten työvoimatoimistojen välityksellä, siis ei meillä pitäisi olla tällaista A- ja B-joukkuetta. Tämä on, tämä on semmoinen teema, johon palamme. Rova Turusen kysymys siitä, mitä teemme Eurooppa-tasolla – Okei, minun on vastattava tähän tavallaan kaksitahoisesti. Toinen koskee Euroopan elvytyssuunnitelmaa ja sitä työtä, jota tehdään minun vastuualueeni ulkopuolella, joka liittyy Ecofiniin ja muihin ministerineuvostoihin, jossa yritetään vakauttaa valtion taloutta ja tehdä se, mikä voitavamme niin, että voisimme saada enemmän toiveikkuutta talouteemme. Valitettavasti voimme tehdä hyvin vähän palauttaaksemme kuluttajien luottamuksen talouteen. Minähän tulen hyvin pienestä avoimesta taloudesta, jossa on yli 50 prosenttia kaupassa ja viennissä, mutta meidän onhan tiet... Siis tämähän tilanne on sama tietysti monissa Euroopan unionin maassa. Ei ole mitään nopeaa vastausta näihin kysymyksiin, mutta Euroopan elvytyssuunnitelma on yksi asia, jota voimme toteuttaa. Monissa maissa meillä ja Euroopassakin meillä on automaattisia vakauttajia, jotka tasoittavat jotkut vaikutukset, joita tästä nykytilanteesta syntyy yksilöille, esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmissä. Siis sehän merkitsee sitä, että ostovoimaa yritetään pitää korkealla tasolla ja siis eh, joka, joka tapauksessa tämä yrit, näillä yritetään tasapainottaa tilannetta. Ja haluamme työskennellä aktiivisemminkin, mitä tulee koulutukseen, aktivointiin, työttömien aktivointiin. Mitä tulee sitten nuoriin, kuten edustaja Turunen sanoi, hän puhui ennen kaikkea nuorista, niin jälleen kerran on vähän mahdollisuuksia saada aikaan yhteiseurooppalaista toimintaa sopimustemme puitteissa – ja niissä puitteissa, joissa työskentelemme. Se, mitä teemme, mikä meidän on tehtävä ja aiomme tehdä, on se, että katsomme yksittäisten maisten toimintaa, sellaista, josta voimme oppia jotain. Tämä tietysti saattaa vaikuttaa turhauttavalta aika ajoin, mutta näin on toimittava. On olemassa hyviä uutisia ja huonoja uutisia tässä suhteessa, mitä nuoriin tulee. Rovoja Sovietskaa hän myös sivusi tätä aihetta. Hyvä uutinen on se, että nuorisotyöttömyys on lyhytaikaisempaa tai yleensä lyhytaikaisempaa kuin työttömyys iäkkäämpien keskuudessa. Me voimme aktivoimalla ja kouluttamalla toimia. Meillä on parempi mahdollisuus välttää pitkäaikaistyöttömyyttä tai pitkäaikaista syrjäytymistä. Joten tämä on se hyvä uutinen joulu. Siis äh, ja nyt kun meillä on sekä rahoituskriisi että työmarkkinakriisi, niin investointi koulutukseen on silloin mielestäni aivan välttämätöntä ja hyvä investointi, rehellisesti sanokseni. Ja kun työ, toimimme tai halli, haluamme hallita kriisiä, niin silloin varmasti meidän pitää yrittää hyödyntää – tulevaa tuotannon lisäystä ja kaikkea muuta tällaista, jota voimme ennakoida tulevaisuudessa. Rova Essa, ja te puhutte siitä, mitä EU voi tehdä. Minähän puhun joistakin näistä asioista. Mitään nopeaa ratkaisua ei ole, koska meillä on hyvin vähän erilaisia välineitä käytettävissämme, mitä Eurooppa-tasoon tulee. Ja tämä saattaa tietysti tuntua monesta hyvin turhauttavalta. Mutta se, mitä meidän on tehtävä, ja hetkinen nyt. Herra Helme, tehän aikaisemmin myös sanoitte, että olette aika pettyneitä tai turhautuneita. Siis paras, mitä voimme tehdä, on jakaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia – minä olen ollut Eurooppa-tasolla mielenkiintoisessa kokouksessa esimerkiksi Jönsöpingissä, jossa teimme jotain sellaista, mitä emme ole aikaisemmin tehneet. Me puhuimme kaikkein huonoimmista politiikan esimerkeistä, ja jotkut poliitikot eri puolilta Eurooppaa olivat hyvin avoimia kertoissaan niistä virheistä, joihin ne ovat syyllistyneet, ja toivomme siten välttävämme samoja virheitä joitakin virheitä, joita olemme menneisyydessä tehneet. Siis mehän työskentelemme hyvin läheisesti esimerkiksi työmarkkina- ja sosiaaliturva-alalla. Siis meidän on vältettävä pitkäaikaistyöttömyyttä siten, että kaikki tämä jotenkin leviäisi vammaisuuseläkkeisiin ja niin, että me emme käytä sosiaaliturvajärjestelmää tällaisena pysyvänä parkkitalona – vaan on pidettävä huolta siitä, että ihmiset voivat olla työmarkkinoilla. Nämä ovat tietysti helppoja esimerkkejä, mutta näin voimme tehdä. Euh, Valiokunnan jäsenten puolesta haluaisin kiittää teitä molempia osallistumisesta. Ne uskon, että keskustelu on ollut hyvä. Olemme voineet käsitellä kaikkia näitä asioita. Varmasti pyritte näille aloille tuomaan oman panoksenne. Lin vielä odottaa ehkä vastausta tähän syrjimättömyysasiaan. Niin toivotan teille hyvää onnea kaudellenne. Great, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. I hope the minister will recover. So do I. <laughs>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 Bien, chers collègues, après un petit moment... No niin, hyvät kollegat. Nyt meidän onkin palattava tähän esityslistaan ja mennään kohtaan kymmenen esityslistassa. Se koskee herra Orin lausunnosta äänestämistä talousarvio 2010. Ehdotan, että kohta kuusi globalisaatiorahastosta, eh, jota lykättiin, niin että keskustelisimme siitä heti äänestyksen jälkeen. Teille ilmoitettiin, että pitäisi olla äänestyskortit mukana. Oletan, että näin on ja ehdotan, että aloitamme äänestyksen. Talousarvio meille on esitetty tarkistuksia. Ensimmäinen koskee kohta 6300 puolesta. Ai eikö kukaan kannata? 6300 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 6301 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 6348 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6349 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6316 vedetty pois. Seuraavaksi äänestämme numerosta 6331 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6304 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 6305 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6332 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6306 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6333 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6334 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6330 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 6335 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty 6336 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty 6324 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty 6 3 07 raukeaa. 6.308 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6337 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6338 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kommentin muuttaminen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 6339 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Muutos huomautuksen 6339 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6317 vedetty pois 6328 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 6340 raukeaa 6318 on vedetty pois. Seuraavaksi 6329 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 6309 ja 6326 ovat identtisiä. Yhdestä, yhdestä menee puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 6319 vedetty pois. 6341 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6320 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 6.30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 6.321 vedetty pois 6.350 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 6.322 puolesta Onko se vedetty pois? Jaha, se on vedetty pois. Se ei näkynytkään nytkään minun listallani. Sitten 6312 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6342 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6343 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten on muutos selvitysosaan, kuka puoltaa. Teidän ehdotuksenne esittelijä. Puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 6311 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Eli ei tarvitse selvitysosasta äänestää sitten 6344 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6345 puolesta vastaan hyväksytty esitteli ja ehdottaa lisäystä selitysosan puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 6315 puolesta kuusi kolme viisitoista ja kuusi kolme kaksi seitsemän ovat identtisiä yhdistäminen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty Seuraavaksi 6325 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 6325 puolesta vastaan tyhjiä hylätty selvästi. Pyydän anteeksi. 6302 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Haluatteko tarkistaa? 6302. Tarkistamme 6302. Äänestys alkaa. Tout le monde a sa carte? Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Mais il faut que ça marche pas. Mais normalement ça marche. Réessayez. Kyllä sen pitäisi toimia. Laittakaapa kortti oikein päin. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens, comme ça. Ouais. Il faut mettre sa carte dans ce sens-là. Hein? Näin se kortti pannaan. Siru äh, itseensä päin. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko täällä jäseniä, joilla ei ole korttia mukana? Est-ce que vous avez mis votre carte dans le bon? Laiti, laitoitteko korttinne oikein päin? Est-ce que tous les groupes politiques ont vérifié? Ovatko kaikki poliittiset ryhmät tarkistaneet vara- ja varsinaisten jäsenten läsnäolon? Alors, euh, je, je vais enregistrer les votes euh, oraux. Donc, Otan nämä suulliset äänet. Käsler vastaan. Onko muita? Minulla on täällä kaksi äh, manuaalisti annettua ääntä. Vous votez pour? Sieltä yksi puolesta ääni. Monsieur Handel, deux. Endelkin. Alors, tout le monde a pu voter, le vote est... No niin, äänestys päättyy. Kolmekymmentäyhdeksän ääntä 24 puolestaan, yhdeksäntoista vastaan. Hyväksytty kaksi. Hyvä, kun tarkistimme. Seuraavaksi 6313, koska 6303 on vedetty pois. 6313, äänet puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 6314 puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 6347 puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 6346 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sorter, olkaa hyvä. Which one? Ei mikrofoneen. Um, 6302 hat auch eine Notiz. siis äh, 6302 niin toki voimme tästä äänestää heti. Tout à fait, non, non. Nous avons voté le 6302. Sen äänestyksen tarkistimme koneellisesti. Tähän tarkistukseen liittyy selvitysosa, josta emme äänestäneet vielä. Meidän on siis äänestettävä myös tästä selvitysosasta. Ehdotan, että äänestämme sitä koneellisesti välittömästi. Ruth. The problem, we didn't vote for... Siis ongelma on se, että emme äänestäneet itse tätä mikrorahoitusta koskevasta tekstistä. Okay. Siihen juuri nyt ryhdymme. Nyt äänestimme summista ja nyt ää, seuraavaksi äänestämme selvitysosasta. Teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Nous votons la modification. Äänestämme siis selvitysosan muuttamisesta koskien tarkistusta 6302. Komissio kannattaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ne neljä henkilöä, joilla ei ole korttia mukana, voisitteko ilmoittaa äänenne? Contre. Trois contre et deux pour. Kolme vastaan ja kaksi puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 ääntä, 26 puolesta, 10 vastaan, 10 tyhjää. Selvitysosan muutos hyväksytty. Kiitoksia Rova Schröter valppaudestanne. No niin, sitten äh, äänestämme lausunnosta. Kohta yksi. Uusi tarkistus esittelijältä numero kaksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus neljä. Yhteensopiva puolesta. Vastaan tyhjä Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten kohtaan yhdeksän suullinen tarkistus ähm, herra Chabrnohilta. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Vastustatteko? Vastustatteko tätä suullista tarkistusta? Siinä tapauksessa siitä ei äänestetä. Seuraavaksi suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako sitä joku esittelijä? L'amendement oral du rapporteur est retiré. Esittelijän suullinen tarkistus on vedetty pois. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 11 johon sisältyy suullinen tarkistus. Esittelee, vastustaako joku sitä? Ei näytä vastustavan. Äänestämme siis tarkistuksesta 11 näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. Sitten äänestämme koko tekstistä. E, teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Pyydän niitä, joilla ei ole kortti mukana, ilmoittamaan oman äänensä. Donc je rajoute deux voix pour. Kaksi puolesta siis lisää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 voix, 40... 41 ääntä, 37 puolesta, ei vastaan ja neljä tyhjää. Voimme varmaankin onnitella esittelijää, tai pikemminkin valmistelijaa. Si tous les votes se déroulent comme ça, jos kaikki äänestykset tulevat sujumaan yhtä hyvin, niin odotettavissa on harmonista valiokuntatyöskentelyä. No niin, kuten sanoin, menemme seuraavaksi kohtaan kuusi. Se koskee Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottoa. Meillä on käsiteltävänä kolme tapausta. Ehdotan, että käsittelemme ne eri, erikseen. Ensinnäkin meillä on pyyntö Espanjasta, Katalunian alueelta, sitten Portugalista, pohjoisen ja kes, keski, keskus Portugalin yritysten tilanteesta eilen. Onko missä tähän kantaa? Teille on lähetetty kirje, kirjallisen menettelyn jälkeen äh, tähän osallistui työryhmän jäsenet ja koordinaattorit ja teille on jaettu nämä, tämä kirje, joka, jossa hyväksyt, vahvistetaan nämä molemmat pyynnöt, sekä Espanjan että Portugalin pyynnöt. Nämä kaksi tapausta liittyvät tekstiiliteollisuuden toimintaan. työryhmä ja koordinaattorit esittivät jotenkin kommentteja näihin pyyntöihin, mutta ne kommentit eivät kuitenkaan johtaneet pyyntöjen hylkäämiseen. Kommentit koskivat lähinnä hallinnollisten kulujen luonnetta, mutta mitään sen erityisempiä huomioita ei esitetty. Sitten tämä Kolmas tapaus on Saksan esittämä pyyntö. Se koskee Nokian tapausta. Työryhmän jäsenet, jotka kokoontuivat siis toissapäivänä, halusivat tarkistaa kirjeluonnoksen ja toivoivat kokouttuvansa uudelleen ennen kuin kirje eh, esitetään valiokunnalle. Haluaisin vain nopeasti viitata eh, niihin seikkoihin, jotka johtivat kirjeen tarkistamiseen ja käymme varsinaisen keskustelun seuraavassa valiokuntamme kokouksessa 29. syyskuuta. Silloin voimme keskustella tästä kirjeestä ja hyväksyä tai hylätä sen. Niistä seikoista, jotka johtivat eh, tarpeeseen tarkistaa tätä kirjeluonnosta. luonnosta haluaisin todeta seuraavaa. Ensinnäkin pitäisi tietää, kuinka hallinnolliset kulut on tunnistettu, millä tavalla voisimme ymmärtää näiden hallinnollisten kulujen määriä toistaiseksi. Kom- komission vastaus on vähän odottavalla kannalla. Mitä sitten tulee näistä edunsaajia koskevista luetteloista, kun ajatellaan näitä vapautettavia summia rahastosta, meillä on jotakin kysymyksiä. Täällä on päällekkäisyyksiä Euroopan sosiaalirahastosta jaettavien määrärahojen ja tämän globalisaatiorahastojen varojen osalta komissio vastasi meille tavalla, jonka takia meidän olisi esitettävä kysymys Saksalle. Saksalle ja pyydettävä vähän tietoja aikatauluista. Sitten meillä oli vielä kysymys, joka koski globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijät eivät suoraan saisi koulutusta tai uudelleen koulutusta. Komission vastaus vaikutti tyydyttävän työryhmän jäseniä. Se liittyy siihen, että kaikki työntekijät, jotka saavat tukea globalisaation rahastosta, heidän on saatava tukea uudelleen koulutukseen, vaikkei sitä välttämättä suoraan rahoitetakaan rahastosta, vaan mahdollisesti muista kansallisista rahastoista. Korostimme komissiolle vielä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että tämä sukupuoliulottuvuus, joka on asetuksessa, sitä olisi noudatettava tarkkaan. Edelleen työryhmän jäsenet toivoivat selkeyttä siihen, kuinka jäsenvaltiot voivat toimia kansallisten järjestöjen kanssa tämän globalisaatiorahaston osalta. Toistaiseksi näitä järjestöjä ei ole täysin identifioitu. Tässä nämä Saksaa koskevat kommentit ja yleisemmät kommentit. Tällä hetkellä meidän ei siis tarvitse tehdä päätöstä Saksan Nokia-tapauksesta, mutta olisi varmaan hyödyllistä kun kerran asian otimme esille, niin jos joillakin kollegoilla on tähän jotakin sanottavaa, niin voisitte sen nyt sanoa. Se voisi auttaa työryhmän työskentelyä. Herra Jovin, käsittääkseni haluaa käyttää puheenvuoron. No, non era per questo motivo. Volevo invitare la presidenza eh, quando si... Kiitoksia Haluaisin, että äänestäisimme vähän rauhallisemmin, koska jäsenet eivät aina välttämättä seuraa ryhmän äänestysluetteloja, vaan joskus otetaan kantaa henkilökohtaisesti ja silloin meillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä näin. Kuten tiedämme, tämä äänestyslista on hyvin pienellä brändillä ja tarvitsemme hiukan lisää aikaa puheenjohtaja sanoo jotakin ja sitten tulkit tulkkaavat. Joskus meillä ei ole aikaa edes no- nostaa kättä ylös. Huomasin, että jotkut kollegat olivat todella vaikeuksissa, joten pyydän, että ensi kokouksessa äänestettäisiin hieman rauhallisemmin. Meillä on niin paljon aikaa käytetty tärkeisiin asioihin ja sitten tämä loppuvaiheen loppuvaiheen tärkein ponnistus onkin tämä äänestys jos meillä on liikaa kiirettä, niin siitä aiheutuu vain vaikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli oikeastaan työjärjestys puheenvuoro, eikä se liity tähän asiaan, jota käsittelemme nyt, mutta yritetään oppia elämään yhdessä, yhdessä ja sopeuttaa nopeutemme, mutta kyllä te huomaatte, että kyllä te vielä oppitte äänestämään ihan reippaisen tahtiin. Madame Elisabeth Morin. Toki otan tämän ehdotuksen huomioon. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Se, mikä koskee sitten yhteistä työtämme, mitä näihin kahteen asiaan tulee, haluaisin sanoa, että ensinnäkin korostaa siitä, mitä sanoimme eilen tästä globalisaatiorahastosta. Olemme erittäin onnellisia voidaksemme, voi, siis, että meillä on tänään nämä asiapaperit, ja siis mehän tuemme tätä, ja eilenhän puhuttiin nimenomaan globaalisaatiorahaston käyttämisestä. Ja sehän tietysti tukee meidän sitoumustamme. Mitä Espanjaan ja Portugaliin tulee, jos ajatellaan niitä vastauksia, joita komissio on meille antanut, ja sitten sillä varauksella, siis tässä on kysymys e, nimenomaan sukupuolten tasa-arvosta ja tärkeästä asiasta siinä, miten e, näitä, me olemme tosiaan iloisia voidessamme tukea näitä, koska tässä on kysymys hyvin tärkeästä asiasta ennen kaikkea tekstiilialalla ja niillä alueilla, jotka ovat kärsineet suurista erot, irtisanomisista – mitä tulee näihin suuriin irtisanomismääriin, 1600-1700 henkeä ja niin edelleen, on selvää, että globalisaatiorahaston pitää koitua joka ikisen työntekijän hyväksi niin, että jokaista käsitellään tapauskohtaisesti, siis niitä, joita nämä irtisanomiset koskevat ja siis vaaditaan tosiaan yksilökohtaista koulutusta, mitä tulee sitten Nokian tapaukseen. Sen lisäksi, mitä olette jo voineet esittää täsmennyksenä, haluaisin korostaa myös sitä, että on tärkeää, että olisi avoimuutta myös, mitä tulee alueellisiin rahastoihin. Siis, ja näihin siitä syystä Yhtäältä on kysymys siitä, miten globalisaatiorahasto ja toisaalta nämä muut rahastot organisoidaan. Euh, venir en aide. Sosiaalirahasto. Miten sosiaalirahasto ja muut rahastot organisoidaan. Siis me tietysti tarvitsemme kaikkea tätä keskusteluaikaa. Siksi herra Serkas ja sitten rouva Figueredo. Continua en la misma linea. Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin sanoi hyvin pitkälti samaa kuin edellinenkin puhuja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa erittäin tehokkaasta ja täsmällisestä työstä ja työn esittelystä. Työ on saatu hoidettua hyvin nopeassa tahdissa, joten voimme vain nyt toivoa, että nämä alueet, jotka ovat äh, joutuneet kärsimään globalisaation vaikutuksista, saisivat nyt nopeasti apua. Kaikki alat eivät ole kärsineet niin paljon kuin äh, tekstiiliala. Itse tulen Katalonian alueelta Espanjasta. Siellä tuhannet ja taas tuhannet ovat menettäneet työpaikkaansa. Heillä on hyvin vähän toivoa saada työtä miltään muulta alalta. Kiitoksia kuitenkin teidän tekemästänne työstä, joka on ollut erittäin tehokasta. Olette aivan oikeassa, että meidän täytyy tarkastella asioita tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Saskan, Saksan tapaus täytyy nähdä eri valossa. Meidän täytyy kiinnittää sen yhteydessä erittäin tarkka huomio eurooppalaisiin rahastoihin, joita voidaan käyttää hyväksi. Niitäkin pitäisi voida saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Usein tapaukset liittyvät toisiinsa, ne kulkevat käsikädessä ja nämä edellyttävät vielä tarkempaa ja tiukempaa tarkastelua. Saman aikaan meidän täytyy osoittaa herkkyyttä sosiaalisia seikkoja kohtaan. Rova Fikereido. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin oikeastaan yhtyä siihen, mitä edeltäjätkin ovat sanoneet. Hyvin olette tehneet, tehnyt työnne, rouva puheenjohtaja. Aivan erinomaista. Eilen, kun käsittelemme näitä asioita työryhmässä, sielläkin tehtiin erittäin hyvää työtä Espanjan ja Portugalin tapausten eteenpäin viemiseksi. Nämä työntekijät todellakin tarvitsevat meidän apuamme kipeästi. Hyvin monet ovat menettäneet työpaikkaansa. Portugalissa tilanne on itse asiassa sellainen, että se on vain pahentunut vuodesta 2008, jolloin apua haettiin. Sen avun ansioista, joita on saatu, nyt tilanne on hieman parempi. Nokia suhteen te mainitsettekin jo, mistä kenkä puristaa. Lyhyttä keskustelua tästä käytiin, joten en usko, että siihen tarvitsee enää mitään lisätä. Joten tässä oikeastaan kaikki. Minä olen näiden pyyntöjen puolesta parler ja intervenir. Et donc je donne la parole à Monsieur Thomas Mann. Qui... Herra Thomas Mann seuraavaksi ja hän on sitten viimeinen tällä puhujalistalla, koska edellinen puhuja perui puheenvuoron pyytönsä. Ähm, Kiitoksia. Oikeastaan saksalaisena minun ei pitäisi puhua Saksasta. Voisin pikemminkin puhua Saks- Espanjasta tai Portugalista, mutta tietystikin olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy osoittaa solidarisuutta. Mikäli nyt saan puhua Nokiasta, kun se on Saksan tapaus, niin yritykset menevät aina sinne, missä tuotantotekijät ovat kaikkein halvimpia. Ja, mutta meidän täytyisi vaatia sosiaalista vastuuta myöskin yrityksiltä. Pohjomissa työttömyys on jo nyt 10 prosentin luokkaa. Saksassa keskiarvotyöttömyys on vasta 7 prosentin tasoa, joten tilanne on jo kyllin vakava. Kyse ei pelkästään niistä ihmisistä, jotka saivat potkut Nokialta, kyse vaan myös, myöskin alihankkijoista. Heidänkin tilanteensa on erittäin vaikea, joten perusteet ovat erittäin pätevät ja täsmälliset, joten voimme hyvinkin tukea näitä pyyntöjä. Lisäksi tuen myöskin Espanjan ja Portugalin pyyntöjä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että solidarisuutta lisätään eikä heikennetä eikä pidä ottaa pelkästään niitä, jotka ovat suoraan kärsineet. Esimerkiksi Opelin tapaus. Sen seuraamukset ulottuvat paljon kauemmaksi kuin pelkästään niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Globalisaation rahasto, sitä pitää käyttää asianmukaisella tavalla ja minun mielestäni nyt perustava pohjatyö on tehty hyvin ja minä tuen näitä pyyntöjä. Kiitoksia. Sitten Regina Pastos. Ja vielä toinenkin kollega hänen jälkeensä vastaus. obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me eh, congratular o Grupo de Trabalho pelo resultado. Minäkin puhun aivan lyhyesti. Olen tyytyväinen työryhmän päätöksestä koskien näitä päätöksiä, erityisesti koskien Portugalin päätöstä. Se johtuu tämän Portugalin pohjois- ja keskiösen erittäin erityislaatuisesta tilanteesta viime aikoina. Sehän on, se on kärsinyt paljon globalisaation kielteisistä vaikutuksista, sillä tekstiiliteollisuus on erittäin merkittävällä alalla. Globalisaatiorahastosta voidaan tueta näitä, näitä aloitteita, kuten Portugalin pohjois- ja keskusalueita, jotka ovat kärsineet tuo, nousevien talouksien maiden tuonnista, erityisesti Kiinan tuonnista. Portugalilaisten määrä, jotka ovat tästä tilanteesta kärsineet, on hyvin suuri. Euroopan globalisaation rahaston varoilla voidaan hillitä näiden kielteisten vaikutusten merkitystä työllisyydelle. Silloin kun pyyntö esitettiin, tilanne oli vakava, mutta ei vielä dramaattinen niin kuin se on nyt. Joten olemme sitä mieltä, että lähitulevaisuudessa tästä rahastosta, joka perustuu siis solidaarisuudelle, että, että tätä rahastoa voitaisiin vielä vahvistaa, niin että voitaisiin asianmukaisesti vastata tämän tyyppisiin tilanteisiin muuallakin unionissa. Kiitoksia sitten Jutta Steinryk ja Sidonia Jerchenska. Jutta Steinryk. Frau Präsidentin, meine... Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, Haluaisin vielä painottaa sitä, miten tärkeää Saksan Nokia-tapauksessa on muistaa tai varmistaa, että hyvin nopeasti ja epäbyrokraattisesti annetaan apua ihmisille. Globalisaatiorahaston sääntöjä tietystikin täytyy kunnioittaa, mutta työntekijät ovat jo kärsineet ja he ovat jo menettäneet työpaikansa. Sen vuoksi tuen pitää saada, tuki täytyy saada nopeasti perille. Heitä täytyy uudelleen integroida työmarkkinoille. Sen vuoksi vetoisin sen puolesta, että hyvin nopeasti rahat pistettäisiin liikkeelle. Kiitoksia viimeinen puhuja Sidonia Dziewczewska. E, Kiitos puheenjohtaja. Budjettivaliokunnan jäsenenä haluaisin sanoa, että budjettivaliokunta myös käsitteli tätä asiaa eilen ja budjettivaliokunnassa tuetaan tätä, näitä ehdotuksia. Tämä keskustelu on minusta mielenkiintoinen siksi, että ymmärrän näiden hakemusten taustan – Valitan kuitenkin suuresti sitä tosiseikkaa, että hyvin harvat näistä hakemuksista tulevat jäsenvaltioista. Vuotuinen katto on 500 miljoonaa euroa ja kuitenkin käytämme ainoastaan tänä vuonna 5 miljoonaa käsitykseni mukaan. Joten ehkä voisimme kannustaa jäsenvaltioita lähettämään tosiaan useampia hakemuksia – en usko, että vain kolme neljä tuhatta on men, ihmistä on menettänyt kriisin äh, vuoksi työpaikkansa, koska tämä lukumäärä on varmasti huomattavasti suurempi, joten varmasti saamme useampia hakemuksia ja useimmat voivat hyötyä tästä tuesta. Sekä työllisyys- että budjettivaliokunta saisi, niiden täytyisi tosiaan tehdä oma tehtävänsä niin, että nämä rahastot olisivat tunnetumpia. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Kiitoksia Rova Jedrzejewska. Kuten sanoin Espanjan ja Portugalin tapauksessa, olemme kirjallisesti ilmoittaneet budjettivaliokunnalle ennen kuin se otti siihen virastikantaa eilen. Ilmoitimme tästä meidän valiokuntamme kannasta ja haluaisin nyt vain muistuttaa tästä kannasta, että saitte siitä tiedon kirjeitse kirje lähetettiin kollega Alain Lamman suurille Saksan tapauksesta, kuten sanoin. Voimme ottaa Saksan tilanteeseen kantaa uudelleen ensi kokouksessamme 29. päivä syyskuuta. Ja voimme käsitellä tätä kirjettä ja äänestää varojen käyttöön otosta. Tiedätte, että työjärjestykseen on tehty joitakin muutoksia koskien tämän rahaston käyttöä, jotta varoja voidaan ottaa käyttöön. Siinä on alemmat irtisanomiskynnykset, 500 irtisanottua, sekin on vielä merkittävä määrä. Varoja voidaan myös käyttää pidemmän aikaa, kaksi kertaa pidemmän, pidemmän aikaa, 24 kuukautta on tilanne nyt ja rahoitu, rahoitus voi kattaa jopa 75 prosenttia näistä hankkeista, kun alun perin eh, se oli 50 prosenttia. Tämän valiokunnan jäseniä varmasti nämä uudistukset kiinnostavat ja he ovat, ne ovat heille hyvin tärkeitä, koska näin voidaan helpottaa rahaston käyttöä ja voidaan paremmin tukea niitä, jotka valitettavasti tukea tarvitsevat eh, lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotan, että että lopetamme keskustelun tästä aiheesta tänään tähän ja siirrymme esityslistamme viimeiseen kohtaan. Herra Thomas Mann. Äh, Frau Vorsitzende, vielleicht zu dem Punkt nochmal. Ich habe versucht, als, als Geschäftsordnungs... Puheenjohtaja, <clears throat> yritin työjärjestyspuheenvuorona esittää tämän. Tästä on keskusteltu paljon Euroopan parlamentista. Aina kun joudumme johonkin erityistilanteeseen, niin mitä esimerkiksi globalisaatiorahastoon tulee, niin meidän pitäisi käsitellä sitä kunnolla. Ei pelkästään siten, että meillä olisi lausuntoluonnossa selkeän hyväksyn äänestys, vaan meidän pitäisi parlamentissa käydä tosiaan erityinen keskustelu tästä – koska solidaarisuus ei pelkästään tarkoita sitä, että siirretään rahaa, mutta silloin kun me olemme tekemisissä julkisen mielipiteen kanssa, niin, niin yleisesti osoitamme solidaarisuutta, mutta tässä on kysymys erityistapauksista. Meidän pitäisi ottaa tämä esille erityisenä asiana, eikä pelkästään jättää näitä erityispiirteitä käsittelemättä, kuten olemme tehneet menneisyydessä. Jos katsomme tätä globalisaatiorahastoa ja menneisyyttä, niin ei ole kysymys pelkästään teoreettisista keskusteluista, vaan olemme käsitelleet jokaista erityistapausta mahdollisimman pian niin, että voimme tällä tavalla vastata sellaisten työntekijöiden tilanteeseen, joita globalisaatio on koskettanut kielteisesti, eli vahingoittanut. Ja yritämme tosiaan ehkä saada aikaan sellaisen aikataulun, joka turhauttaa kollegoja, jotka pitävät annuel euh, du fond. Voimme käsitellä sitten, kun käsitellään äh, globalisaatiorahaston vuosikertomusta. Pour l'année 2008 fourni... Euh, vuodelta, vuodelta 2008 äh, komissio antoi sen heinäkuussa ja tiedänkin jo, että budjettivaliokunta aikoo tehdä sitä mietinnön ja pyydämme, että me pääsemme mukaan tiivistetyn yhteistyön puitteissa ja tuolloin voimme kyllä käydä tätä substanssia koskevaa keskustelua. En haluaisi nyt avata tästä enää keskustelua, koska meillä on vielä tärkeä asia esityslistalla. Rova Moran näköjään haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Onko täällä muitakin, jotka haluaisi puhua? Ei näytä siltä. Hetkinen, Morin ja Delia sitten ei enempää tästä asiasta. Kiitos hyvin lyhyesti Thomas Mannin kommenttiin. Me näemme, että meillä on tosiaan tarvetta, jotta olisimme tosiaan reaktiivisia, kuten sanoitte. Meidän on oltava valppaita näiden hakemusten suhteen ja siinä suhteen, miten ne kehittyvät. Ja meidän täytyy aina tosiaan tarkkailla tätä globalisaatiorahastoa. Tämän vuoden alussa teimme muutoksia. Ovatko muutoksemme tarpeeksi ajankohtaisia, jotta ne vastaisivat asianmukaisesti kehittyy? Siis tässä meidän täytyy tosiaan tarkkailla, keskustella ja reagoida. Kiitoksia sitten Karima Deli. Euh, Kiitoksia. Meidän prioriteettimme on auttaa palkansaajia Haluaisin tietää, minkälaista liikkumavaraa meillä on tämän tyyppisen yrityksen kanssa kuin Nokia. Tämä on ehkä vähän naivi kysymys, olen juuri tullut tänne. Haluaisin vain tietää, onko jotakin sanktioita, kun ajatellaan tällaista tuotannon muualle siirtämistä kriisissä. Euh, Työryhmä on käsitellyt tätä asiaa ja muun muassa tätä vaikeutta kun pohdimme rahaston käyttöön ottoa. Rahastoahan käytetään työntekijöiden hyväksi eikä yrityksen hyväksi. Tilanne, jossa Nokia suoritti irtisanomiset, kyllä mainittiin työryhmässä. Se kuuluu tähän tämän keskustelun poliittiseen kontekstiin. Suurin osa työryhmän jäsenistä olivat sitä mieltä, ettei se kuitenkaan vaikuta siihen, että näitä, itse, näitä työntekijöitä itseään pitäisi auttaa. Teidän kommenttinne on juuri sellainen, jollaisia meidän on syytä ottaa mukaan vuoro, äh, vuosikertomuksen arviointiin, niin että voidaan pohtia strategisemmin sitä, kuin, millaisissa olosuhteissa tuottoa tekevät yritykset siirtävät tuotantoa muualle tai irtisanovat ihmisiä. Meiltä on nyt kysytty, voidaanko rahastoa käyttää näiden työntekijöiden hyväksi ja tähän kysymykseen työryhmän jäsenet vastasivat selvästi, että emme halua rangaista työntekijöitä yrityksen käyttäytymisen takia. Ehdotan, että jätämme tämän tähän tänään. Voimme jatkaa keskustelua myöhemmin. Du rapport annuel du fond. Palaamme siihen sitten, kun vuosikertomuksesta keskustelemme. Ja nyt siirrymme sitten esityksen viimeisen kohtaan. Joka on mielestäni aivan asianmukainen, koska tässä on kysymys siitä, että meidän pitäisi keskustella hieman avoimesti, ainakin alustavasti omasta toimi, omista toimivaltuuksistamme tai siitä, mitä itse pidämme uuden vaalikauden poliittisina prioriteetteina. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä kollektiivinen vastuu, siis se, että ja, ja samalla myös tärkeää, jos ajatellaan tapaa, jolla valiokunta joutuu arvioimaan vastuuta. Ja siis sitten mitä tulee uuden komission salkkuihin ja vastuualueisiin. Tässä on kysymys mahdollisimman avoimesta keskustelusta pitää mielessämme sitä, se, että 60 prosenttia tämän valiokunnan jäsenistä on uusia, itse mukaan, minä mukaan luettuna. Siis on kysymys siitä, että kahteen huolenaiheeseen vastataan tavallaan. Ensin katsotaan, mitä me perimme edeltäjillämme, mitä tulee eri asioihin, ja sitten samalla on kysymys strategisista suuntaviivoista, joita haluamme eh, hahmottaa. Mitä tulee ensimmäiseen asiaan, siis on kysymys niistä asioista, jotka tulevat meille tavallaan perintönä, ja on kysymys siitä, että jokainen pikkuhiljaa orientoituu siihen maisemaan, joka me, meille tulee perintönä. Ja, ja tiedämme, että on esimerkiksi sellaisia asioita, jotka on, joiden käsittely on pysähtynyt. Ja siis hyvin summan mutikassa tässä on kysymyksessä esimerkiksi lisäeläke hankkeista. Euroopan parlamentti on ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt Rova Omen Röyttenin mietinnön ja sen jälkeen se sitten on jarrutettu sen käsittelyä neuvostossa ja sen jälkeen komissio sitten käynnisti uudelleen keskustelun vihreän kirjan vihreästä kirjasta. Tähän täytyy palata. Toinen asia, jota haluaisin mainita, jonka haluaisin mainita, joka on myös sellainen, joka on juuttunut matkalla, koskee yleishyödyllisiä palveluita. Parlamenttihan oli muuttanut lainsäädäntöehdotusta, joka koskee näitä palveluja, jotka on palveludirektiivistä itsestään suljettu pois. Komissio sanoi, että se aikoo tehdä tällaisen aloitteen uudessa työohjelmassaan. Se on tähän saakka esittänyt ainoastaan yhden tiedonannon, joten sekin on sellainen asia, jossa meidän pitäisi tosiaan toimia offensiivisesti tai alkaa toimia uudelleen offensiivisesti. Sitten työaikadirektiivi sovittelun seurauksena ja esittelijämme tällä vaalikaudella varmasti puhuu siitä enemmän, mutta olemme pyytäneet, että komissio informoisi meitä siitä, minkälainen rikkomusmenettely, minkälaisen rikkomusmenettely pätee niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät sovella tätä asianmukaisesti. Ja siis voisimme samalla sitten pyytää tietoa tai raportin siitä, kuinka tätä direktiiviä on sovellettu. Kuitenkin se on siellä kollegiossa, kaikki tämä on se on siellä jumiutunut. Olemme, aiomme myös käsitellä eurooppalaista köyhyysteemaa ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta. Tällaista komissio on suunnittelemassa toimintaa ja voisimme käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme niin, että voisimme saada jonkunnäköisen ennakkoarvion mitä tulee esimerkiksi tehokkaaseen politiikkaan tällä alueella ja konkreettisiin ehdotuksiin tulevaisuuden suhteen ja erilaisiin, mitä tulee erilaisiin lainsäädäntöehdotuksiin. Ja toinen asia, jota olemme jo kau, josta jo kauan keskustelimme eilen, ja jota Madame Bauerin, rova Bauerin mietintö koskee, en siitä on loppua kuum, sen enempää. Siinä on kysymys kuljetusalan työntekijöistä – ja sitten mikrorahoitusvälineestä Eurooppa-tasolla. Ja ehdotusta aiotaan tutkia tarkemmin seuraavassa valiokuntakokouksessa. Tarkistuksia on esitetty uudesta budjettimomentista ja meidän on äänestettävä siis tästä herra Öryn mietinnön, mietintöä käsitellessämme. Ja sitten kysymys on myös Lissabonin strategian tarkistamisesta. Se ei koske pelkästään tietenkään tätä valiokuntaa, vaan kuitenkin tulee olemaan osa meidän työtämme. Ja sitten on kysymys kausityöntekijöistä, kolmansien maiden kansalaisista, koska työpääosasto on jää valmistelemassa tästäkin asiasta direktiiviä. Haluaisin lisätä vielä tähän siis näihin asioihin, jotka leijuvat keskusteluissamme. Tässä on kysymys siis lähetetystä työntekijöistä ja se on hyvin ajankohtainen asia. En nyt halua tässä pitkittää tätä omaa alkupuheenvuoroani. Siis eilisessä keskustelussahan viitattiin esimerkiksi sanomisdirektiivin ja niin edelleen haluaisin yksinkertaisesti ja lyhyesti, mitä tulee toiseen teema-alueeseen, jota ehdotin teille, korostaa kahta asiaa. Mitä tulee siihen työhön, joka liittyy tavallaan taistelun ytimeen tässä valiokunnassa on kysymys työn, yhteisen työmme vahvistamisesta ja keskittämisestä ja puhun tässä politiikkojen yhdistelmästä. Siis on kysymys siitä, että työllisyyspolitiikka otetaan mukaan talous, yleisempään talouspolitiikkaan ja se antaa meille mahdollisuuden esimerkiksi käsitellä asiaa Lissabonin strategian tarkistamisessa sen yhteydessä. Ja tämähän on tietysti hyvin tärkeä asia, kun nähdään esimerkiksi se työttömyysaste, joka on yhä erittäin huolestuttavalla tasolla Euroopassa ja jossa elvytysstrategiat eivät ole, ei niitä ei ole kohdennettu tähän. Ja, ja tässä ei aina ole sitten otettu huomioon sitä, millä tavalla voidaan uhattuja työ, uhattu työpaikat säilyttää. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan tätä uutta vaalikautta ja omaa valiokuntaamme. Ja tässä on Richard Howittin mietinnöstä kysymys, joka koskee yritysten vastuuta ja yrityshallinnointia, koska jos ajatellaan tätä kriisiä, jossa olemme, niin olen vakuuttunut, että siitä, että ratkaisut, jos ei haluta, että kaikki alkaa samaa rat- kulkea samaa ratoja kuin aikaisemmin, niin on paljon kysymys esimerkiksi työntekijöiden osallistumista, yritysneuvostoihin, palkoista, yritysstrategiaan vaikuttavista tekijöistä. Siis kaikki ovat sellaisia aiheita, joita tietysti käsitellään muissakin valiokunnissa, oikeusasian valiokunnissa ja niin edelleen, mutta on aivan välttämätöntä, että työllisyys- ja sosiaalivaliokunta on hyvin selvästi näkyvillä ja offensiivinen, kun ajatellaan kaikkia näitä aiheita, jotka tulevat olemaan tosiaan esityslistalla parlamentissa. Kuten sanoin, en halua pitkittää puhetta, ja siksi haluaisin antaa puheenvuoron eri ryhmien edustajille niin, että voisimme tällä tavalla avata tämän strategisen keskustelun ja sen jälkeen voimme vapaasti keskustella niin, että joka ikinen voi pyytää puheenvuoron. Ensin haluaisin antaa Sava Örille ja sitten herra edustajat selkäsille hänen jälkeensä puheenvuoron. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että te totesitte meidän nyt aloittavan todellista keskustelua, koska joskus meillä on ollut ongelmia keskusteluiden aikaansaamisessa. Jonkinlainen puitekehys tarvitaan keskustelua varten ja ehkä jonkinlaisia kirjallisia asiakirjakin keskustelun tueksi, koska mikäli meillä ei ole asiakirjaa, joista voidaan puhua, niin saattaa olla, että sanomme sitä ja tätä, mutta keskustelu sitten leviää käsiin. Mikäli saisimme Münchenin strategisen asiakirjan keskustelun pohjaksi, tästä voitaisiin sitten ponnistaa tämän asiakirjan pohjalta ja sitten voisimme jatkaa keskustelua hieman strategi- strategisemmin, mikäli olisi tällainen taustapaperi. Uskon niin ikään, että keskustelu on erittäin tärkeää, mutta siitä huolimatta tarvitaan myöskin jotakin kirjallista, hieman muodosempaa. Tämä tarvisi paremmat mahdollisuudet keskustelulle ja strategian muokkaamiselle. Keskustan jälkeen sitten ehkä pystyisimme laatimaan strategia-asiakirjan. Ja mikäli nyt puhutaan prioriteeteista, uskon, että meidän pitäisi puhua kaikkien asianosaisten kanssa, esimerkiksi vammaisten kanssa ja muiden kanssa, jotka ovat haavoittuvaisessa asemassa, jotka ovat joutuneet työttömiksi tai köyhyysloukkuun Euroopassa. Meidän pitää pohtia myöskin hieman, mitä prioriteetteja haluamme asettaa, ketkä, mitkä haavoittavaiset ryhmät halutaan prioriteettiasemaan. Ja sitten jotakin kirjoista näidenkin tukemiseksi. Yes. Kiitos sitten edustaja Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Kollega Orin ajatus pienestä asiakirjasta olisi hyvä. Ja oikeastaan se on jo olemassakin. Sehän on jaettu kaikille jäsenille. Sen on laatinut sihteeristö muiden kanssa ja se oli pohja-asiakirja tälle valiokunnalle. Ja siinä on määritelty tulevaisuuden suuntalinjoja tätä valiokuntaa kiinnostavilta aloittaa. Se on varmasti enemmän poliittinen kuin hallinnollinen asiakirja, mutta – Toki tuollainen Orin ehdottoma asiakirja voisi olla hyödyllinen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Haluaisin nyt vain oma, omissa nimissäni ja muiden sosiaalistikollegoiden nimissä sanoa, että mekin olemme aloittaneet tämän keskustelun. Minusta täällä olisi nyt ensimmäiseksi otettava esille se ilmapiiri, jossa tämä vaalikausi alkaa. Se on hyvin kriittinen taloudellisesti ja sosiaalisesti nämä vaalit osoittivat tämän lisäksi myös jälleen kerran, että, että tässä talossa ei aina puhuta ymmärrettävällä tavalla ja kansalaiset ovat yhä vähemmän kiinnostuneita näistä asioista ja se näkyy erityisesti työntekijöiden välillä tai heikommassa asemassa olevien väestönryhmien keskuudessa – riippumatta ideologiasta. Meidän pitäisi olla jollakin tavalla osoittamassa ihmisille, että Euroopan unionilla on myös sosiaalinen ulottuvuus. EU kärsii legitiimisyyden puutteesta ja meidän tavoitteena on saada aikaan tähän valiokuntaan edistyksellisen, edistyksellinen liitto niin, että jollakin tavalla horisontaalisesti pääsisimme kaikkiin ryhmiin parlamentissa eh, ei varmaankaan sataprosenttisesti saada omia käsityksiä siihen, mutta varmasti se, tällainen eh, liitto, liittoutuma voisi olla askel eteenpäin, kun pyritään rakentamaan no, eh, uutta eurooppalaista sosiaalista agendaa. On kaksi asiaa, jotka tulevat välittömästi mieleen. Ensinnäkin tämä talouskriisi olisi varmasti tärkeää, että antaisimme kansalaisille selkeän kuvan siitä, että me kannatamme todellista eurooppalaista hanketta, jotta voidaan torjua tätä talouskriisiä ja työttömyyden lisääntymistä ja, ja uudelleen kouluttaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa niin, että Euroopan unionissa ei ainoastaan keskusteltaisi, vaan siellä myös tehtäisiin päätöksiä ja haettaisiin ratkaisuja talouskriisin sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja niin, niin että talouskriisiä ei katsottaisi ainoastaan yrityksestä käsin. Tietenkin Eh, sille perustuvat eh, monet ratkaisut, mutta että ymmärrämme, että ihmiset ja naiset ja miehet kärsivät. Niin kuin tänään puhuimme globaalisaatiorahastostakin, olisi tärkeää, että ihmiset näkisivät, että tällä talossa, tässä talossa huolehditaan heistä. Se on varsinainen, sitten on katsottava, mikä on tämä meidän varsinainen eh, työkalupakkimme. Meillä on hyvin vähän sellaisia välineitä, joita voimme hyödyntää. Lissabonin sopimuksen hyväksyminen on nyt tärkeää vaihe ja nyt on aika parantaa välineitä, jotta voidaan puuttua tähän sosiaaliseen tilanteeseen niin, ettei tilanne tästä edelleen heikentyisi ja että työntekijöiden oikeudet ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden oikeudet, eläkeläisten ja sairaiden oikeudet eivät yhä huonontuisi niin, että he joutuisivat maksumiehiksi tässä vaikeassa tilanteessa. Uskon, että nämä olisivat puitteet. Toki tähän liittyy useita aloitteita. Sanoitte, että työaikadirektiivinen nyt pitäisi puittua. Se on toki muuttunut symboliksi tämän parlamentin näkemyksistä neuvostossa ja komissiossa. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että että jännite pysyy yllä niin, ettei unohdeta sitä, että Kyseessä on työntekijöiden työturvallisuus, työterveys. Eurooppalainen agenda ei voi olla ainoastaan taloudellinen, vaan sen on koskettava sosiaalisia oikeuksia. Tarvitaan jonkinlainen ulos pääsy tähän työaika kysymykselle ei pelkkää joustoa ole tarjottava työntekijöille, vaan myös turvallisuutta. Komissio on ilmoittanut, että se aloittaa nyt yhdeksän kuukauden vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kanssa ja toivomme, että sopimukseen päästään syys, syyskuussa. Ehkä muuten joudumme aloittamaan uudelleen keskustelun työaikadirektiivistä. Toivon, että näin ei käy. Kiitos sitten. Rova Harkin ei ole paikalla, joten puheenvuoro Rova Elisabeth Linnille ja sitten vihreän ryhmästä Rova Lambert. Um, yes, some interesting points come. Tässä tuli erittäin mielenkiintoisia huomioita jo, mutta toivoisin, että valiokuntamme tällä vaalikaudella tarkastelisi enemmänkin täytäntöönpanoa. Usein annetaan, taikka kymmenen vuoden ajan annettu hyvin paljon lainsäädäntöä, mutta vaikuttaa siltä, että meillä oli merkittävää roolia sen suhteen, miten lainsäädännön täytäntöönpanon jäsenvaltiossa valvotaan toivoisinkin voimakkaampaa valvontaroolia meille, enemmän valvontaa ja täytäntöönpanoa kuin lainsäädäntöä. Ehkä oli vain oikein, että peräkuulutettiin asiakirjojen saamista keskustelun taustaksi. Voitaisiin sitten myöskin kysymyksiä sen suhteen, miksi jotkut jäsenvaltiot eivät ole kunnolla pistäneet täytäntöön lainsäädäntöä. Me voisimme auttaa tässä valvontatyössä. Tiedän, että tällä hetkellä näitä asioita jo tarkastellaan, mutta vaikuttaa siltä, että Ihmiset kyllästyvät ja turhautuvat lainsäädäntöön, kun lainsäädäntö ei toimi. Ja joskus pitäisi sanoa, että kannattaa kumota lainsäädäntö, aloittaa uudelleen alusta ja saada sitten aikaan jotakin, joka toteutuisi paremmin käytännössä. Joten täytäntöönpanoa tärkeimpien lainsäädäntöaloitteiden, lakien ja asetusten suhteen pitäisi saada aikaan. Esimerkiksi pitäisi varmistaa, että PK-yrityksetkin pääsevät sanomaan sanaseensa silloin, kun lainsäädäntöä sanotaan, annetaan. Toinen seikka haluaisin puuttua on asioita puimme aikaisemmin Steven Hughesin kanssa. Työmarkkinaosapuolet olivat hieman ärtyneitä siitä, että me ylipäänsä ryhtymme säätämään ja työmarkkinaosapuolia ärsytti tämä asia, koko asia, mutta työmarkkinaosapuolet olivat voimakkaasti mukana työstämässä tätä lainsäädäntöä ja uskon, että pääsemme eteenpäin Steven Hughesin kanssa tämän asian suhteen ja toivottavasti Ruotsin puheenjohtajakaudella saada myöskin syrjimättömyysasioissa edistystä aikaan. Nyt neuvoston tehtävänä on varmistaa se, että neuvosto kunnioittaa sitä äänestystä, joka suoritettiin tässä valiokunnassa ja kansallisvapauksien valiokunnassa vahvistetun yhteistyön vallitessa. Silloin parlamentti peräänkuulutti erityistä direktiiviä tätä varten. Ehkä voitaisiin kansallisvapauksien valiokunnan kanssa yhteistuumin hieman kepittää neuvostoa, että se todellakin pitäisi kiinni lupauksestaan. Asiakirjan taustalla oli pyrkimys varmistaa se, että kun otetaan huomioon, kuinka monia uusia jäseniä meillä on tässä, olisi varmistaa se, että kaikkien ääni tulee kuuluviin seuraavien viiden vuoden aikana. Pour le groupe des Verts, Madame Jean. Vihreiden ryhmästä edustaja Lambert ja sitten hänen jälkeensä Rova Bauer, ensiksi Rova Lambert. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskon, että voimme yhtyä teidän toiveeseenne sen suhteen, että valiokunta olisi voimakkaasti näkyvillä ja tekemässä päätöksiä ja käymässä keskusteluita. Te viittasitte esimerkiksi Lissabonin agendan muokkaamiseen tai uudelleen rukkaamiseen. Lisäksi me voisimme olla mukana keskustelussa, jotka liittyvät Kööpenhaminan ilmastonmuutoskeskusteluihin ja matalahiilitalouteen, niin mitä tämä tarkoittaa työpaikkojen kannalta. Tiedän, että hyvin paljon työtä on meneillään yrittäjyyspääosastolla komissiossa ja muillakin pääosastoilla. Siellä tarkastellaan, miten voitaisiin luoda vihreitä työpaikkoja ja täten edistää työllisyyttä. Tätä ei millä merkittävällä tavalla kuitenkaan ole nivottu tämän meidän valiokuntamme työhön. Tämä olisi erittäin tärkeä ulottuvuus meidänkin kannaltamme, koska kyse ei ole pelkästään niistä työllisyysvaikutuksista, joita näillä vihreillä toimilla on, vaan kyse myöskin siitä, minkälaisia nämä työpaikat ovat ja minkälaiset työolot sitten ovat ja työehdot. Eilen puhuttiin tutkimuksesta ja seurantakysymyksistä. Tämä liittyy myöskin työmarkkinaosapuolten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Olemme pyrkineet saamaan aikaan sopua työmarkkinaosapuolten kanssa ja mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä, mikäli eilinen tutkimus osoitti, että kummankin elementin heikentäminen ajattaisi työttömyyden lisääntymistä. Lisäksi ei kyse ole niinkään uusista työmuodoista, vain joidenkin tiettyjen työmuotojen lisääntymisestä ja joustoturvasta näiden yhteydessä. Tämä kiinnostaisi myöskin meidän valiokuntamme. Voisimme katsoa, miten voimme nivoa nämä muut elementit tämän Lissabonin agendan uudistamisen ja talouden elvytyspaketin yhteyteen. Minua aina kovasti kiinnostaa se, miten työllisyyteen liittyvät suuntaviivat pitäisi mukauttaa taka nivoa yhteen talouden elvytyspaketin kanssa. Täällä esitettiin kysymyksiä, jotka liittyvät nuorten, vammaisten ja vanhusten työttömyyteen. Miten nämä käytännön suunnitelmat sitten kulkevat talouden elvytyksen kanssa käsikädessä? Tätä valiokunta voisi pohtia ja myöskin tarkastaa tässä yhteydessä kansallisia toimintasuunnitelmia. Olen samaa mieltä, mitä sanottiin sen kanssa, mitä sanottiin täytäntöönpanosta, mutta ehkä me tarkoitamme täytäntöönpanolla hieman eri asioita, minä ja kollegani. Tämä liittyy myöskin siihen, mitä te totesitte lähetetyistä työntekijöistä. Liikennealallakin, kuten eilen kuultiin, vain kaksi prosenttia joutuu tar- joutuu tarkastusten kohteeksi. Miksi tilanne on tämä? Onko lainsäädännössä vikaa vai onko vikaa täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden tasolla, koska jäsenvaltiot eivät välttämättä halua tehdä mitään. Esimerkiksi silloin, kun tehdään pimeitä töitä, ei näistäkään aina raportoida eikä tähän aina puututa. Voisimme Lissabonin agendan uudistamisen yhteydessä pohtia näitä kaikkia muitakin asioita, jotka tähän liittyvät. Minä pidän itsestään selvänä, että te ymmärrätte, että meitä tietysti kiinnostaa myöskin köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen taistelu. Kiitos. Sitten keskustelun toinen osa ensiksi edustaa Edith Bauer ja hänen jälkeensä Elis- Elisabeth Moran. Nyilvánvalóan minnyájunkat aggaszt a gazdasági válság, és ezért előtte... Kiitoksia. Uskon, että meillä on kaikilla ongelmia tämän talouskriisin kanssa. Ja näemme kyllä, mitä kaikkia ongelmia olisi nopeasti ratkaistava. Mutta uskon myös, että meidän pitäisi ajatella vähän enemmän pitkällä aikavälillä. Ja olisi katsottava näitä ongelmia työmarkkinoillakin pitkällä aikavälillä. Näihin pitkäaikavälin ongelmiin kuluu useita, jotka koskevat meitä suoraan tässä valiokunnassa. Ne koskevat ähm, muun mm. muassa demografisia ongelmia Euroopassa. Haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen, hyvä puheenjohtaja. Oletteko sitä mieltä, että meidän valiokuntamme pitäisi vähän enemmän käsitellä näitä väestöllisiä ja demografisia ongelmia. Kuka ties meidän olisi laadittava asiakirjoja aivan konkreettisista asioista väestön ikääntymisen suhteen. Oletteko sitä mieltä, että meidän olisi huolehdittava enemmän tästä ikääntymisestä, aiommeko tehdä jotakin konkreettista? Vastaan puheenvuorojen jälkeen Elisabeth ähm, Moran ja hänen jälkeensä edustaja Essay. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa kolmea kohtaa. Vähän kun, kuten Öri ja Serkas sanoivat aikaisemmin, kun nyt olemme kriisissä ja tarkastamassa Lissabonin strategiaa, minusta meillä on nyt kolme asiaa, joita me voi ohittaa. Ensinnäkin osapuolten vuoropuhelun uudistaminen Huomaamme, että näin kriisin aikoina tarvitaan lainsäädäntötyötä koskien työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun modernisointia, koska mm, on usein porsaanreikiä, jotka johtavat katastrofaalisiin tilanteisiin kentälle. Edelleen näin kriisin aikoina minun mielestäni meidän olisi otettava käsiteltäväksemme suurten yritysten ja ryhmittymien vastuukysymykset. Silloin kun alihankkijat joutuvat sulkemaan usein nämä isot yritykset, jotka antavat 80 prosenttia työstä näille alihankkijoille, eivät ole mitenkään vastuussa kun tuotanto siirtää muualle. Millaisia, millä tavalla tässä voitaisiin toimia? Meillä on ollut useita esimerkkejä useista maista, muun muassa Ranskasta. Minun mielestäni meidän on pohdittava tätä suurten ryhmittymien vastuuasiaa. Sitten edelleen kriisitilanteessa minun mielestäni tämän valiokunnan olisi työskenteltävä niiden välineiden kohdalla, joita palkansaajat voivat hyödyntää jotta palkansaajat voisivat sopeutua uusiin työtehtäviin. Tarkoitan nyt erityisesti kokemuksen ja pätevyyksien tunnustamista. Meillä on olemassa kyllä kiinnostavia järjestelmiä, mutta ne eivät ole liittävän tehokkaita eikä reaktiivisia ja loppujen lopuksi järjestelmämme on kyllä hyvin eh, mietitty, mutta se ei ole riittävän eh, reaktiivinen, riittävän tehokas. Tämä pätee myös koulutukseen. Uskon, että meillä olisi paljon voitettavaa, jos olisimme proaktiivisempia näissä asioissa. Kiitos Sari ja Steven Hughes. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin täällä monissa edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille, niin taloustilanne on se, joka lyö leimansa koko näille tuleville vuosille. Ja täällä on käynyt esille se, että kun yleinen työllisyystilanne heikkenee, niin silloin erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanne huononee. Ja tällaisiahan ovat todella vammaiset, vajakuntoiset, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät. Meidän tulisi pohtia, että mitkä on ne mekanismit, missä erityisesti pystyttäisiin heidän työmarkkinatilanteensa vaikuttamaan. Toisaalta nuorisotyöttömyyden paheneminen tässä tilanteessa olisi myös äärimmäisen vaarallista, koska se helposti johtaa kaikkeen muuhunkin sosiaaliseen syrjäytymiseen pitkällä tähtäimellä, jolloin on tietysti vaarassa, että koko nuoren elämä tuhoutuu ja koko työhistoria, mikä hänellä voisi olla edessään, jää käyttämättä. Ja ei voi olla myös ajattelematta niitä yhteiskunnan panostuksia, joita on käytetty nuorten kouluttamiseen. Vielä haluaisin nostaa esille pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanteen. Siitä tulisi huolehtia. Meillä oli eilen tuolla Ekonissa yhteinen kuuleminen USA-kongressin talousvaliokunnan kanssa ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on hyvin keskeinen, kun puhutaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta. Ja näiden työllistämisvaikutus on myös huomattava. Ja neljäntenä vielä nostaisin esille tämän että meidän on estettävä Euroopassa kaksien työmarkkinoiden syntyminen virallisten ja epävirallisten niin sanottujen harmaiden markkinoiden syntyminen, koska paitsi että kysymys on siitä, että työntekijöiden oikeuksia loukataan, niin myöskin vääristetään kilpailua niiden yritysten kohdalta, jotka haluavat ja pyrkivät noudattamaan sääntöjä. Kiitos. Merci, Monsieur Stephen Hughes. Kiitos sitten Stephen Hughes ja hänen jälkeensä Kinga Kuntz. Thanks very much, Madam President. Oh. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen tämän päivästä keskustelusta, koska meidän täytyy todellakin selventää hieman ajatuksiamme, kun valmistaudumme kuulemiseen sosiaaliasiaista vastaavan komissaarin kuulemiseen. Meidän pitäisi nyt hieman pohtia kysymyksiä, joita esitämme komissaari ehdokkaalle. Me tarvitsemme jo nyt takuita siitä, että täytäntöönpano paranee tällä vaalikaudella, koska tämä on oikeastaan ainoa mahdollisuus nyhtää komissaarilta lupauksia tässä tulevassa kuulemisessa. Anteeksi nyt, jos toistan jotain, mitä muut ovat jo sanoneet. Että erittäin kiireinen ongelma, täytyy, johon täytyy puuttua nyt meneillään olevan kriisin vuoksi, on se, että että sosialistit budjettivaliokunnassa ovat soittaneet hälytyskelloja ja sanoneet, että jäsenvaltiossa on todellakin ongelmaa, koska ne eivät käytä hyväkseen sosiaalirahaston rahoja. Ne eivät ole käyttäneet sosiaalirahaston rahoja käyty, käy hyväksi. 30-40 prosenttia rahaa jää käyttämättä, huolimatta siitä, että sääntöjä nyt on yksinkertaistettu, joten en oikein tiedä, mistä nyt mättää. Onko kyse jäsenvaltioiden tasosta vai onko alueellisella tasolla ongelmia vai onko tilin tarkastuksessa ongelmia? Meidän pitäisi myöskin kovistella hieman komissiota sen suhteen, miten sosiaalirahaston sääntöjen yksinkertaistaminen on auttanut rahan perille menossa vai onko ja missä ongelmia on. Yleishyödylliset palvelut, tämäkin tarvittaisiin kunnolliset puitekehykset. Komissio on aina sanonut, että tämä on aivan liian vaikea tehtävä. Me sosialisteina Olemme itse asiassa ottaneet yhteyttä joukkoon lakimiehiä, jotka laativat tästä aloitteen taka luonnostelman ja lähettivät sen komissiolle, mutta mitään ei ole vieläkään tapahtunut. Sitten vielä seikka, esimerkki siitä, mikä voi mennä ongel pieleen, mikäli ryhtään sorvaamaan sosiaalilainsäädäntöä ilman, että ollaan varovaisia. Meidän täytyy jatkaa työtä tämän suhteen, eli epätyypilliset työsuhteet ja epävarmat työsuhteet Yhä useammat ihmiset ovat epävarmoissa olosuhteissa työsuhteidensa vuoksi, esimerkiksi osa-aikatyöntekijät, määräaikaiset työntekijät, pätkätyöntekijät ja, ja uusiakin. Nyt esimerkiksi syntyy aivan uuden tyyppisiä työsopimuksia Isos, Isossa Britanniassa näiden perinteisten epävarmojen työsuhteiden lisäksi. Varsinkin nuoret joutuvat hyvin epävarmoihin olosuhteisiin. Nuoret jo saavat joutuvat tekemään vuosikausia ilmaista työtä yrityksessä ennen kuin he saavat varsinaisen työpaikan. Meidän pitäisi puuttua tähänkin niin, että nuoria ei käytetä hyväksi törkeällä tavalla työelämässä. Täällä viitattiin jo usein otteeseen lähetetteihin työntekijöihin. Ei pidä myöskään unohtaa, että Lavalin ja Luxemburgin tapaukset avasivat paljon laajempiakin kysymyksiä, jotka liittyvät epätasapainoon taroisen vapauden ja toisaalta perusoikeuksien välillä työntekijöiden olisi kyseessä. Ei ole pelkästään lähetetystä työntekijöistä, vaan tällä voitaisiin tarkoittaa koko joukkoa ongelmia, jotka liittyvät äh, tu- tuomioistuinten päätös- päätöksiin. Tähänkin pitäisi puuttua. Komissio on unohtanut myöskin kaksi sosiaalista toimintaohjelmaa. Ensinnäkin rajat ylittävät työehtosopimuksia. Mitä näille on tapahtunut? Olisi tärkeää nyt poimia tämä uudelleen esiin koska yritysfuusioita ja ostoja on tapahtunut keskellä kriisiäkin. Meidän täytyy myöskin paljon enemmän pohtia valiokunnassa sitä, mitä parhaita malleja voitaisiin käyttää hyväksi työpaikkojen säilyttämiseksi. Sen varmistamiseksi, että ihmisiä ei työntä pois työmarkkinoilta kohti pitkäaikaistyöttömyyttä. Työntekijöiden kuuleminen ja konsultointi ja tiedottaminen pitäisi ottaa osaksi työmarkkina vuoropuhelua. Kollektiiviset irtisanomiset, irtisanomiset toiminnan siirto maasta toiseen. Nämä ovat olleet yleisiä ilmiöitä 90-luvulta lähtien, mutta minkälaisia kuulemisia ja tiedotustoimitetaan silloin käyttöön näiden yhteydessä? Tällä hetkellä varmitsee nähdäkseen oikeuden epävarmuus sekä työnantajien että työntekijöiden puolella, ja tähän täytyy puuttua. Ja yritysten sosiaalinen vastuu, olen samaa mieltä kaikesta, mitä on sanottu tässä suhteessa näistä neuronpistoista ja, ja milloin sitten sosiaalimarkkino- ja yhtiömarkkinaosapuolten kanssa saadaan aikaan sopu tästä asiasta, niin minä pidän teidät ajan tasalla kyllä tämän suhteen. Tässä kaikki. Euh. Kiitos sitten Kinga Kuntz ja hänen jälkeensä Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja Olemme puhuneet täällä monista asioista. Vielä itsekin haluaisin jotakin lisätä tähän prioriteettiluetteloon. Olemme usein puhuneet kriisistä, kriisistä, joka, äh, jonka korissa edelleen olemme, joka tulee jatkumaan ja kuinka taloudellinen kriisi tulee muuttumaan sosiaaliseksi kriisiksi. On siis kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin, jotka eniten kärsivät tästä kriisistä, jos heillä ei ole säästöjä, joilla elää kriisin aikana. Herra Öri puhui meille vammaisista. Minä haluaisin puhua romaneista. Olemme usein täällä puhuneet romaneista. Myös Rova Kosakovac on kirjoittanut mietinnön heidän tilanteestaan. Tiedämme kaikki, että Tämä on erittäin monimutkainen ja vaikea ilmiö ja useissa jäsenvaltioissa romaanit ovat kaikkein haavoittuvimpia ja heitä kaikkein eniten koskee syrjintä ja kriisi. Meidän on siis edelleen jatkettava työtä romanien tueksi ja saatava aikaan yhteisöllinen ohjelma heidän tukemisekseen. Joten jos otamme huomioon kaikki jäsenmaat, kyseessä on 12 miljoonaa henkeä. Kyseessä on siis valtava vähemmistö. On puhuttava romaneista, mutta myös lapsista, koska lapset ovat kaikkein haavoittuvimpia ja he, he ovat myös hyvin tärkeitä tulevaisuutemme kannalta. Köyhyydessä kasvavilla lapsilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia jatkaa opintoja. Siksi meidän on kiinnitettävä valtavasti huomioon lapsiin jo syntymästä alkaen, lapsiin, jotka elävät köyhyydessä, niin että hekin voisivat saada samat mahdollisuudet kuin paremmin toimin tulevien perheiden lapset. Näitä lapsia olisi autottava pääsemään köyhyydestä ulos. Haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, mitä herra Hughes sanoi. Se koskee Euroopan sosiaalirahaston käyttöä ilman omia varoja. Se sinne tämän rahaston käyttämistä. Kiitos Thomas Mann ja hänen jälkeen Liisa Jaakonsaari. Kiitos rouva puheenjohtaja. Lyhyt huomio ja kaksi kommenttia. Ensinnäkin siihen, mitä Stephen Hughes sanoi. Steven, tietystikin olisi tärkeää, että saisimme yksinkertaisempia menettelyitä sosiaalirahaston käyttöön. Tähän törmätään tähän ongelmaan yhä uudelleen. Tämä on kuitenkin suuri menestystarina. Se on nyt hyvin pitkäaikainen, 50 vuotta sitä on käytetty, ja siitä on saanut hyvin paljon menestystä. Rahat eivät mene mihinkään tutkimuksiin, vaan pikemminkin suoraan niihin tarkoitusperin, joihin on tarkoitettukin. Joten hyvin konkreettista menestystä on saatu jo aikaan sosiaalirahastosta. Ja mitä tämä on kaikki tarkoittanut käytännössä? Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä. Uskon, että se on erittäin menestynyt hanke. Ja sen vuoksi valiokuntamme kannalta on tärkeää, että jatkamme tämän kanssa tehtävää työtä. Rova Bauer viittasi joihinkin ongelmiin. Meidän täytyy varmistaa, että enemmän saadaan aikaan myöskin sukupolvien välisen kuilun kuron umpimiseksi. Täytyy varmistaa, että vanhemmat ihmiset saavat tukea, että he pysyvät työmarkkinoilla ja myöskin yritysten sisällä heidän täytyy tukea ja varmistaa, että he, vanhempia työntekijöitä ei syrjitä, vaan he viihtyvät työpaikalla. Muita jäsenvaltiota voitaisiin ottaa opiksi. Tästä voitaisiin tehdä tutkimus. Tutkimuksia siitä, miten nuoret ja vanhat tekevät yhteistyötä työpaikoilla. Erittäin kohdennettu tutkimus. Ja miten he voivat saada hyötyä toistensa kokemuksista. Joillakin on ehkä enemmän ruista ranteessa, mutta joillakin on ehkä enemmän tietoa näillä vanhemmilla. Voitaisiin varmistaa, voitaisiin olla yhteisiä hankkeita, joissa nuoremmat ja vanhemmat myötä vaikuttavat toistensa pärjäämisen työpaikoilla. Monilla muillakin alueilla voitaisiin tehdä samantyyppistä tutkimusta. Kolme viikon päästä meillä on Saksassa vaalit. En minä siksi näitä asioita ota vain esiin, mutta liittokansleri on sanonut, että meidän pitäisi pyrkiä luomaan kansainvälinen sosiaalimarkkinamalli, sellainen, josta, johon muutkin voivat sitten tarttua puolueohjelmassa tämä otetaan uudelleen esiin ja tästä pyritään sitten jatkamaan. Mutta miten tähän voidaan päästä? Miten voidaan saada tänne sosiaalimarkkinatalousmalli, joka on vuosien ajan tuonut konkreettista menestystä? Mutta jos nyt on ongelmia, miten muut saadaan sitten innostumaan tästä? Aleksander, sinä olet aivan oikeassa. Me voimme kuitenkin puuttua niihin ongelmiin. Voidaan tarkastella olemassa olevia mallia. Sitten joustoturvasta, siitä puhuttiin jo eilen. Se on erittäin tärkeä elementti. Sitä voidaan pohtia myöskin. Ja yritysten sosiaalinen vastuu, sitäkin voitaisiin parantaa huomattavasti, mikäli määriteltäisiin tietyt perusperiaatteet, joista ei voi livetä. Näitä asioita minä haluaisin peräänkuuluttaa, ja nyt sitten voidaan ryhtyä strategisesti pohtimaan, miten tämä onnistuu käytännössä. Lisa ja kun. Kiitos sitten. Lisan, Liisa Jaakonsaari ja Sergio Ferrati hänen jälkeensä. Joo, kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille, puheenjohtajalle, kun avasit tämän keskustelun. Uskon, että sihteeristä jalostaa tästä sitten timantteja, jotka, jotka ovat meillä ohjeena eh, tällä vaalikaudella. Mä haluaisin kolme asiaa ottaa esille. Ensinnäkin se, että suurin pelko tällä hetkellä minulla on se, että tämä talouskriisi, globaali kriisi vaikuttaa Eurooppaan niin, että täällä tiukennetaan maahanmuuttopolitiikkaa. Ja, kun, ja jos maahanmuuttopolitiikkaa tiukennetaan, se aina merkitsee sitä, että laiton maahanmuutto lisääntyy. Ja laittomaan maahanmuuttoon liittyy työvoiman kaikkein räikein riisto. Ja minusta e-, olisi erittäin tärkeää, että mm, sosiaali- valio, tämä valiokunta on ikään kuin tietoinen koko ajan siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi sen Euroopan unionin keskeisimmän idean työvoiman vapaan liikkuvuuden pimeitten puolien suhteen. Esimerkiksi täällä eilen joku käytti termiä, että vapaa liikkuvuus tarkoittaakin nykyään pakotettua työtä. Ihmiset pakotetaan ensinnäkin muuttamaan köyhyyden takia ja pakotetaan takaisin muuttamaan sitten kotimaahansa, kun, kun siinä muuttamassa on köyhyys. Mutta pakotettuun työhön liittyy vielä enemmän ihan terminäkin jo todellisia vaikeuksia. Ja toinen, joka liittyy aina tiukennettuun maahanmuuttopolitiikkaan, on ihmiskauppa, joka on josta luulen, että tämä sukupolvi joutuu Haagin tuomioistuimeen joskus, kun me olemme hyväksyneet eh, ja katsoneet sivusta ihmiskauppaa. Luin jostain tutkimuksen, että eh, ihmiskauppa on Euroopassa tänä päivänä jopa määrällisesti suurempaa kuin orjakauppa oli aikoinaan. No, toinen asia, ja tästä minusta pitää olla ihan kokonaisvaltainen näkemys, että mitä tämä kiristyvä maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa sitten työvoiman kovimpaan ristoon. Sitten toinen asia on, josta myös varmasti täällä on aikaisemmin ehkä käsiteltykin ja on joku hieno poliisipaperi, niin liittyy tähän vihreään talouskasvuun ja työllisyyteen, että mitä kaikkea konkreettista Euroopassa pitäisi juuri lyhyellä tähtäimellä tehdä, jotta tämä vihreä kasvu on mahdollista. Esimerkiksi nuoria työttömiä pitäisi nyt kouluttaa energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Sitten kolmas asia, josta täällä on monta kertaa puhuttu, on se, että kaikki ne mietinnöt, mitä täällä on tehty, esimerkiksi mm, parlamentti hyväksyi keväällä tämän tilaajavastuumallin mietinnön, jonka edeltäjäni edustaja Lehtinen teki. Ja tähänkin asiaan tulee palata, koska tällä taistellaan parhaiten pimeää taloutta vastaan. Ja yhdyn niihin näkemyksiin, joita täällä on esitetty, että on hyvä seurata sitä aikaisempien mietintöjen implementointia, jotta sitten Eh, parlamentin ikään kuin uskottavuus ja arvovalta eh, politiikan suunnannäyttäjänä vahvistuisi. Kiitoksia puheenjohtajalle kärsivällisyydestä. Kiitos Sergio Ferrari ensiksi. Kiitoksia. Uskon, että meidän valiokuntamme työt pitäisi nivoa tiiviisti kriisin kulkuun. Eurooppa äh, vähän yllättyi tästä ja oli aliarvioinut ensimmäiset äh, hyvin selkeät äh, signaalit, kun katsotte mitä muualla maailmassa tapahtui, varsinkin Yhdysvalloissa ja näin ollen nyt. Euroopassa kaikki jäsenvaltiot joutuvat raskaasti maksamaan myöhästykset, joita ei voida enää kirjaa umpeen kriisi jatkuu edelleenkin. Seuraavaksi ei tällaisia ole ennen nähtykään. Mikään ei, ei enää saa kelloa venyttää taaksepäin. Siksi meidän on nyt keskityttävä suojelemaan ihmisiä tulevat, tulevina kuukausina. Tulot tulevat yhä vähenemään monille työntekijöille. Se voi johtaa melkoisiin pelkotiloihin ja vaikuttaneiden ihmisten sekä yksittäisten että kollektiiviseen käyttäytymiseen. Mutta uskon, että olisi vielä tärkeämpää pohtia nyt sitä, kuinka voisimme auttaa kriisistä selviämisestä. Jos me tarvitsemme todella vahvan, vahvat suuntaviivat, Muuten on vaarana, että kilpailu äh, toimintatavat tekevät tyhjää ai, vanhasta eurooppalaisesta kulttuurista. Voi käydä niin, että pyritään vain saamaan itselle, mitä voidaan, jotta voidaan säilyttää kilpailukykyä. Ollaan siis hyvin kaikana vihreästä taloudesta sellaisena, kun se on taloudellisessa poliittisessa keskustelussa esitelty. Uskon, että joitakin oikeuksia koskevia kynnyksiä voitaisiin ehkä vähän alentaa, jotta kustannuspuolella voitaisiin voittaa kilpailukykyä yksittäisille yrityksille tai yritysjärjestelmälle. Jos nyt ajateltaisiin, milla, millaista mallia Euroopan halutaan, se edellyttää tiettyjä prioriteetteja työmarkkinaosapuolten väliset suhteet ovat erittäin tärkeitä. Niitä on päivitettävä ja on vahvistettava kaikkea sitä, mikä tekee suhteesta myönteisiä työntekijöiden ja eh, työnantajien välillä. Uskon myös, että olisi yhtä tärkeää vahvistaa sosiaalista turvaa, jos on kohesiota niin löytyy myös olosuhteita uusia investointeja varten ja talouden osaa varten. Historiallisesti solidi, sosiaalinen tilanne on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Ei ole mitenkään sattumaa, että Barack Obama on ottanut keskustelun ytimeen terveydenhuollon. Ei hän tee näin ainoastaan siksi, että hän ajattelee miljoonien ihmisen elinlaatua, vaan vaan sitä, kuinka koheesio vaikuttaa kansainväliseen kilpailukykyyn. Uskon, että myös tästä syystä on tärkeää ottaa käsittelyyn sosiaaliset vastuukysymykset yrityksessä. Uskon, että siitä olisi hyötyä nykytilanteessa ja tulevaisuutta ajatellen. Merci beaucoup, monsieur Chabauri. Puis... Kiitos, herra Öry. Ja viimeinen on Rova Grimadelli. Ensiksi herra Öry. Elnökasson. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskon, että meidän keskustelumme on ollut todellakin hyödyllistä, joten hienoa, että keskustelua käydään nyt tässä yhteydessä. Tässä voidaan kerätä hyviä ajatuksia ja huomioita kaikilta, mutta oikeastaan tässä keskustelussa ei minkäänlaista puitetta, puitekehystä. Ei tämä ole hyödytöntä tämä keskustelu, mutta tarvitsemme todellakin pohjaksi kirjallisen asiapaperin, jotain mustaa valkoisella. Ei mitenkään vuodessa, viidessä vuodessa pysty ratkaisemaan kaikkia maailman ongelmia, joten sen vuoksi me tarvitsemme prioriteettilistan, joihin voimme sitten keskittyä. Uskon, että kriisi tulee olemaan yksi prioriteettejamme. Kun huomenna maailmanlaiset haasteet, väestötieteellinen kehitys, väestön vanheneminen, sosiaaliturvajärjestelmien ongelmata, eläkejärjestelmien uudistustarve ja niin poispäin. Nämä tulevat olemaan niitä prioriteettiongelmia nähdäkseni, joita me täytyy käsitellä. Lisäksi sosiaaliturva ja eläkejärjestelmien uudistukset, joita tehdään eri maissa. Ja sosiaaliturvasta, kun puhutaan, meidän täytyy puhua, myöskin rajat ylittävistä ongelmista näiden kysymysten yhteydessä. Ongelmia on hyvin paljon ratkaisematta Euroopassa. Meillä on myöskin porsanreikiä työoikeuden puolella. Kukaan ei oikeastaan puhunut epätyypillisistä työsuhteista. Niistä on kyllä puhuttu aiemmin, muun muassa eilen. Nämäkin ihmisryhmät, jotka ovat haavoittuvaisessa asemassa, ansaitsevat, ansaitsevat meidän huomiomme. Keskustelu on hyödyllistä Sihteeristö toivottavasti on kirjoittanut kaiken muistiin. Ehkä sihteeristö voisi laatia kirjallisen asiakirjan näistä prioriteeteista. Tämän pohjalta sitten voisimme käydä hieman kohdentumpaa keskustelua. Mietin myöskin todellakin pohtia, mitä kysymyksiä haluamme esittää komissaari ehdokkaalle. Puhun nyt äidinkieltäni Unkaria. Slovakiassa, toisessa jäsenvaltiossa, ihmisillä ei ole enää oikeutta puhua Unkaria työpaikalla. Minun mielestäni tätä emme voi hyväksyä, joten mielelläni haluaisin kiinnittää teidän huomioon tähän uuteen lakiin Slovakiassa. Olen kirjoittanut tästä myöskin must, jotain mustaa valkoiselle, niin kaikki tietäisivät tämän ongelman olemassaolon. Ehkä tämä <clears throat> viimeinen kohta kuitenkaan välttämättä kuulu valiokunnan poliittisen prioriteetteihin, mutta varmasti haluatte tässäkin seurata asiaa. Viimeinen puhuja sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Johtaja on totta, että talouskriisi iskee ensimmäisenä heikoimpiin haluaisin heti vetää yhteyksiä muihin valiokuntiin, kuten talous- ja rahavaliokuntaan. Tehän muistutitte, hyvää puheenjohtaja, siitä, että tänä päivänä yritys ja demokratia on kysymys, jota tämän valiokunnan tulisi käsitellä. On erittäin tärkeää, että palkansaajilla tänä päivänä olisi sanansa sanottavana koskien yritysten sisäistä toimintaa. tärkeää pitää kiinni tasa-arvosta. Ei voi olla niin, että, työ, että työnantaja tienaa 600-700 kertaa enemmän kuin työntekijät. On käsiteltävä näitä tulojen epätasa-arvoisuuksia ja talous- ja rahavaliokunnassa näitä asioita myöskin käsitellään. Toivon, että mekin niihin puutumme täällä. Kollegani puhui Kööpenhaminasta. Varmasti meidän valiokunnallamme on sanottavaa sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin kiireellisiin asioihin. On ryhdyttävä työstämään ehdotuksia tältä alalta. Ja sitten työterveysasia. Edelleen tuhannet työntekijät tekevät työtä vaarallisissa tehtaissa, joissa, joissa heitä ei ole suojeltu. missä on asbestiakin olemassa. No niin, siinä puhujalista. Haluaisin jotain loppukommentteja esittää. Siis hyvin tällaisia väliaikaisia improvisoituja. Me halutaan kirjallisia, me halutaan mustaa valkoisella ja sitten poliittisten prioriteettien joku paperi niistä mustaa valkoisella. Mitä tulee tulevaan komissioon, niin Kunkin poliittisen ryhmän tehtävä on tietysti päättää ja määritellä se, mikä niiden mielestä on priorisoinneissa kaikkein tärkeintä. Tämä on kuitenkin sellainen harjoitus, jota meidän on yhdessä jatkettava ja joka tulee jatkuvasti olemaan keskustelumme keskiössä. Ja kaikki se, mitä täällä on nyt sanottu, niin voidaan ottaa siihen sitten lisäksi. Mitä tulee varastossa oleviin asioihin, eli siihen mitä olemme perineet, niin äh, haluaisin, että kollegat tutustuisivat tähän tervetuliaispakettiin, jonka sihteeristö on laatinut. Siinähän on kysymys sellaista asioista, jotka jo tavalla tai toisella ovat juuttuneet, jumiutuneet – pyytäisin sehteeristöä 26. syyskuuta pidettävään kokoukseen valmistelemaan pienen synteesin tästä esityksestä, joka on jäsenille edustajille pidetty työkautemme aluksi. Parlamentin puhemies herra Busek on pyytänyt komission puheenjohtajia – esittämään äh, tulevalle komission puheenjohtajalle, jota ei ole vielä valittu, mutta joka valittaneen ensi viikolla, että hänelle esitettäisiin tällainen ohjelma prioriteettien tiivistekirje. Ja yes, muun muassa siinä sitten olisi jonkunnäköinen äh, inventaario niistä asioista, joita edellisellä lainsäädäntökaudella on jäänyt meille perinnöksi – ja siitä, mitä sitten valiokunta haluaisi siis keskustelu varmasti on hyvin arvokas, mitä tulee siihen kyselyyn, tutkimukseen, jonka aiomme tehdä silloin, kun kuulemme tulevia komission jäseniä tai ennen kaikkea sitä jäsentä, joka vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioista. Ja tämän valmistelemme sen keskustelun pohjalta, siis äh, valmistelemme ensimmäisen luonnoksen tästä kyselykaavakkeesta. Mitä tulee sitten koordinaattoreihin, olemme puhuneet myös konkreettisesta työstä ennen kaikkea, mitä tulee esimerkiksi oma mietintöihin, joihin aiomme pyytää luvan. Ja sitten erilaisiin tutkimuksiin, joita voimme tehdä. Mielestäni nämä kolme asiaa kirje vastauksena puhemies Busekin pyyntöön ja sitten tämä tämmöinen kysely, joka koskee sitten tulevia, tuleva komission jäsentä. Ja sitten sitten ohjelma, eli koordinaattoreiden työohjelma, niin varmasti kaikki tämä on Tämä on, tämä on konkretisoitunut niistä keskusteluista, joita olemme käyneet ja sitten mitä eri ryhmissä käydään. Joten haluaisin ehdottaa, että lopettelemme tähän tänään. Seuraava kokouksemme on 29. syyskuuta ja haluaisin sanoa jo tässä vaiheessa teille sen, että on hieman epävarmuutta, mitä tulee kokoukseemme 30. syyskuuta. 29. aamupäivällä ja iltapäivällä ilman muuta kokoonnumme, mutta mitä esityslistaan tulee, niin ehkä voimme 30. syyskuuta suunnitellun kokouksen poistaa. Eli 29. meillä varmasti on mahdollisuus järjestää kuulemistilaisuus eh, sen komission jäsenehdokkaan, eh, siis